Mes chers collègues, je vous demande de prendre place. No niin, hyvät kollegat, voisitteko istutua paikoillenne? Kohta 21a haluaisin antaa puheenvuoron Thomas Mannille niin, että hän voisi kertoa, missä vaiheessa neuvottelussa ollaan välilasku äh, äh, palveluissa. Ymmärrätte kyllä äänestänyt, että tästä tulee vähän vaikea kokous. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kyllä äänenne kuuluu vaikkakin heikosti, joten pikaista paranemista. Niin, ihan lyhyesti. Liikennevaliokunnan kanssa käymistämme keskusteluissa viime viikolla Strasbourgissa järjestettiin varjoesittelijöiden kokous minä olin siellä mukana ja kerroin, mikä on meidän valiokuntamme kantaa. Esittelijät Saada on jättänyt uuden ehdotuksen, jota hän kuvaa kompromissina ja siitä keskustellaan paraikaa. Hän siis kannattaa sitä, että pitäisi olla kolmaskin palvelun tarjoaja niiden ö, tiettyjen lentokenttien osalta, mutta kiintiötä nostettaisiin. Eli jos matkustajamäärä on yli 15 miljoonaa matkustajaa, tähän mennessä komissio ehdotti 5 miljoonaa. Ja mikäli tavaran paino on 200 000 tonnia eikä 100 000 tonnia, eli tässä on tällainen äh, liberalisoinnin vahvistamistendenssi havaittavissa. Tämä tarkoittaa sitä, että tähän ympättäisiin toissijaisuusperiaate lauseke ja jäsenvaltiot päättävät, voidaanko tällainen kolmas palveluntarjoaja ottaa mukaan. Ehkäpä tämän pohjalta tämä kompromissi voitaisiin hyväksyä. Sitten seuraava kasaadan tekemä ehdotus kuuluu, että Tämä astuisi voimaan viiden vuoden siirtymää kauden jälkeen plus kaksi vuotta, eli seitsemän vuotta kuluisi vähintään siirtymään kautena. Liberalisointi yhtäältä tarkoittaa kuitenkin muitakin tekijöitä ja niiden huomioimisen. Eli se, mitä me olemme kompromissina hyväksyneet, eli että me vastaamme työolosuhteista ja että meidän pitäisi varmistaa se, että koulutusta voidaan jatkaa pidemmälle aikavälille, eikä niin kuin komissio sanoi, että se olisi muutaman päivän mittainen. Sitten kvalifikaatiot eli ammattipätevyyskysymykset, ne ovat sellaisia, joita me olemme vaatineet, niin pitäisi jättää tähän tekstiin. Mutta yksi ongelma on se, että jotkut, eivät kaikki, mutta jotkut muiden ryhmien varjoesittelijät ovat todenneet, että kohtaa 12 pitäisi muuttaa. Siellä on kyse seuraavasta asiasta. Tämä meidän päättämämme sääntely koski neljää alaa. Tavarakäsittely, rahtikäsittely, tankkauspalvelut ja kenttäpalvelut. Neljä 11 tapauksesta on kyseessä. Muut alat on jo liberalisoitu. Eli tämä saattaa aiheuttaa ongelmia, joka meidän, jotka meidän täytyisi ratkaista. Esimerkiksi siten, että artikla 12 muutetaan siten, ettei me keskity vain huolintapalveluiden neljään osa-alueeseen, vaan kaikkiin osa-alueisiin. Sen suhteen kaikki eivät ole samaa mieltä. En tiedä, pitäisikö meidän pitää tästä kompromissista kiinni, joten minä tässä nyt kuulen, kuuntelen teitä, onko tämä hyvä vaiko ei. Ensi viikolla kaikki ryhmät eivät ole Brysselissä paikalla, joten varjoesittele keskusteluja ei voida järjestää, joten käyn kahdenkeskisiä keskusteluja, mutta sitä seuraavalla viikolla Strasbourgissa tarkoituksena on järjestää esittelijän kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa yhteinen kokous ja yritetään löytää se yhteinen sävel. Ja sitten aikataulutukseen se näyttää ihan hyvältä, sillä meillä on ensi kuun puoliväliin asti aikaa. Mikäli aika ei riitä, niin sitten meidän täytyy vain investoida enemmän aikaa tähän toimintaan. Ja kuten sanottu, pari ryhmää sanoo, että poistetaan koko ehdotus pöydältä. No sekin on sääntelyä, kun sanotaan, että me päätä mistään mitään. On tietenkin selvää, että ilmailupaketti, sehän ei ole enää olemassa. Siinä olivat mukana nämä slotit, ilmailu, melusaasteet, mutta sitten maahuolinta, se näyttää olevan ihan oma sektorinsa. Se otettiin erilleen, se on ihan hyvä, tärkeä asia, mutta me joudumme käymään keskusteluja vielä komission kanssa. Eli tämän verran tiivistetyssä muodossa katsotaan nyt tai yritetään varmistaa, että se, mistä me olemme keskenämme sopineet, niin se myöskin löytyy tästä lopullisesta kompromissipaketista. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko puheenvuoropyyntöjä? Haluaisin vain kiinnittää kollegani huomion siihen, että Mannin meidän kumivaliokuntamme nimissä vievät Neuvottelut ovat hyvin tärkeitä ja meillä pitäisi olla mahdollisuus tehdä tarkistukset uudelleen täysistunnossa, jos olemme sitä mieltä, että, sopi, että saavutettu neuvottelutulos ei ole riittävä eikä tyydyttävä, joten kiitän Hermannia valppaudesta. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Rova, olkaa hyvä. Merci madame la, la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti, koska Esityslista on varsin täynnä. Haluaisin korostaa sitä seikkaa, että komissio on erittäin tärkeää päivittää tämä välilaskuteksti, koska ilman uutta asetusta 2006 vuoden teksti pysyy tässä muodossaan. Ja se ei ole sama kuin, että parannettaisiin työsuhteita, parannettaisiin koulutusta, henkilökunnan kohdalla. Ja nyt jo te olette lähettäneet varsin vahvan viestin siitä, että meidän täytyisi paljon enemmän korostaa tätä kohtaa, jonka komissio voi hyvin hyväksyä, jotta voidaan taata se, että lentoasemat toimivat hyvin ja toteutetaan minimilaatustandardeja ainakin, ja se on erittäin vaikea toteuttaa tällä hetkellä. Ja vaikuttaako tämä matkustamisolosuhteisiin ja sitten tähän tietysti liittyy myös kilpailuehdot ja avustuksen tehokkuus välilaskuissa, jotta voidaan parant- varmistaa mahdollisimman hyvä palvelu parhaimpaan hintaan. Yksi perustavanlaatuinen kysymys, jota parlamentti on selvästi korostanut viime joulukuussa on markkinoiden avaaminen ja tässä kohtaa, vaikka meille on erittäin tärkeää saada mahdollisuus kolmannesta palveluiden tarjoajasta suurille eurooppalaisille lentokentille, niin olemme myös sitä mieltä, että pitää tarkistaa uudestaan kynnyskysymystä ja myös väliaika siirtymävaiheperiodeja. Tässä, näissä asiassa komissio on valmis kulkemaan teidän suuntaanne, vaikkakin tämä on vaikea asia. Sitten vielä eräs toinen erittäin tärkeä kysymys, nimittäin siirto-oikeudet. Artikla 12 koskee näitä siirtoja ja 40 artikla, joka on myös erittäin tärkeä, kun ajatellaan jäsenvaltioiden keskistä kilpailua, niin tässäkin me olemme kyllä kuulolla. Ja me toivomme, että parlamentti antaa tälle tekstille toisen mahdollisuuden, että voidaan parantaa lentokenttä palvelutasoa yhteisössä ja jotta näin voidaan saada aikaan paketti, jossa otetaan huomioon nämä avustustoimet, meilukysymykset ja muuten näin voidaan vahvistaa lentokenttiemme asemaa kansainvälisessä kilpailussa. Kiitos. Oh, Kiitoksia, kuten varmasti ymmärsitte. Tälle valiokunnalle on hyvin tärkeää huolehtia siitä, että henkilökunnan sopimuksen odotetaan ja huomioiden kilpailukyky. Tämän mandaatin on esittelemme saanut. No niin, nyt aloitamme äänestykset, jos se teille sopii. Ovatko ryhmät paikalla? Odotamme hetken.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 Chers collègues, si vous voulez bien commencer. Niin hyvät kollegat, aloitamme kohta 22. Arava Lope Fontanien mietintö ennen kohtaa yksi. Tarkistus 48 puolesta. Vastaan. Tyhjiä

17 vastaan, 15 puolesta, kaksi tyhjää, hylätty. Tarkistus 50 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 49 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi L plus, no, puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 53 puolesta, vastaan, tyhjiä hyväksytty. Tarkistamme 53 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16, 18. 18. Hylätty. Mm. Oi, mon appareil ne fonctionne pas. Minun koneeni ei toimi. No, smash pas. Ei, tämä kone ei todellakaan toimi, vaikka kortin panisi kuinka päin. Äänestys kuitenkin jo päättyi, eikä tämä vaikuta tuloksiin. 21 raukeaa. 54 puolesta. Vastaan tyhjiä hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 61 ja 62 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. KK-kompromissi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 71 puolesta, va, puolesta vastaan tyhjä hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi JJ puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 83 ja 172 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 101 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ensin sanoja He mechanisms of ensimmäinen puoli, puolesta vastaan hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sata kaksi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. kolme puolesta vastaan tyhjä

Esittelijä tukee. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi N. Puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi M. Puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 5O puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Liberaalit tukevat. 122. Aita tarkistamme 121. Äänestys alkaa. No, no, no. Cindy, ryhmällä on yksi ylimääräinen ääni. Ja SND, SND de Okei. Okay. Retirez votre carte. Voisitteko vetää kar- kortit pois, Sergio? Kiitos. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 17 vastaan yksi tyhjä. Olin oikeassa. 122 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Regi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi P Silloin kun liberaalit kannattavat, niin tämä menee läpi. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 128 mukaan lukien suullinen tarkistus. Siis 129 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 134 puolesta Satakolme kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Regi 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 143 pour. 143 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Regi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Regi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Regi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Regi 10 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty regi 6 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Regi 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 mukaan lukien suullinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. pour. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. seitsemänkymmentä puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 2 sv puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tätä 80 puolesta vastaan. 180 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaanpa tämä 180. Tout a pu voter. Ovatko kaikki äänestäneet? Onko demarit kunnossa? Ça va toujours. Donc tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. pour. 39 puolesta 7 vastaan. No, tämä kannatti näköjään tarkistaa. Hyväksytty. Se ei ollut selvä. Voisitteko nostaa käsiänne vähän paremmin? 182 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 185 puolesta vastaan puolesta saattaa 85 vastaan tyhjä hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 191 kaksi osaa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten viitteet, tarkistus kaksi puolesta vastaan puolesta, kakkonen, vastaan tyhjä, hyväksytty. Kolme, mukaan lukee suullinen tarkistus, puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistamme kolmosen. Täällä on yksi ylimääräinen SD. Kotiklo. Äänestys päättyy 18 puolesta vastaan. Hylätty olitte oikeassa. Neljä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Seitsemän mukaan lukien suullinen tarkistusta raukeaa kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Ei paniikkia. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hylätty.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 hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendement 17. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Pardon. 168. Okay. Le 17, 17 ei pitänytkään äänestää, koska 166 hyväksyttiin mutta äänestämme 18, koska 168 hylättiin, siis 18 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. kaksi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. kaksi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2,7 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 2,8 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 2,9 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 30 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, kompromissi C puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 35 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 36 mukaan lukien suullinen puolesta vastaan tyhjää. Puolesta 36. Vastaan tyhjä, hyväksytty. 38 puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. 39 puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. 3 promissi F puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Sitten sitten äh, kompromissi E seuraavana puolesta, kompromissi E puolesta vastaan hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissit Z puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 205 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 207 Ehdotan, että emme äänestä siitä, käykö näin. Hyvä. 20 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Kompromissi BB puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 2.14 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 2.15 puolesta, vastaan tyhjä hylätty 2.16 puolesta, vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi CC puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi DD puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. 2.20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko tarkistaa 223? On va vérifier 223. Tarkistetaan 223. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 18 puolesta 24 vastaan, kolme tyhjää. Roman Muura oli oikeassa, hylätty. 223 sanoo puheenjohtaja. 224 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 225 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 226 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjä hylätty 228 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 229 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kompromissi EE e puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kompromissi FF puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kompromissi GG puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 235 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjä Hylätty 240 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 242 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 243 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 244, kaksi osaa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Kompromissi HH puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi II puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 251 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 253 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. 254 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 255 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 256 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Ja nyt äänestämme koneellisesti loppuäänestyksen. Un PPE de trop, ça change. Yksi ylimääräinen EPP. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy 39 puolesta 5 vastaan. Onnittelemme esittelijää. Et je remercie beaucoup Madame Lope Fontanier. Kiitän äh, Lope että Toivon, että viesti välitetään eteenpäin. Tiedän, että hän ei ole täällä paikalla, mutta että äänestys voisi hyvin sujua, niin hän toivoi, että kuitenkin tänään äänestettäisiin. Kerron kollegoille, että ottaen huomioon ekonvaliokunnan tilanne, tänä päivänä on vain meidän tekstimme, joka menee täysistuntoon. Kuten tiedätte ennen täysistuntoa, niin tämä Ferreran asia ekonvaliokunnassa hylättiin, joten en tiedä, miksi tilanne muuttuu siihen mennessä, että Lope Fontanien asia menee täysistuntoon, mutta tänä päivänä tilanne on tämä. Kiitän suuresti esittelijää tavasta, jolla saimme tämän kannanoton valmiiksi. Kiitoksia. Nous en venons au point 23. 23 kohta seuraavana. Se koskee lippuvaltion velvollisuuksia koskien direktiivin täytäntöönpanoa ja sopimusta, joka on tehty eri osapuolten välillä. Äänestämme artikla 1. Ehdotan, että yksi kaksi, tran 4 äänestettäisiin yhdessä, yhtenä kokonaisuutena puolesta. Vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten 4 ja tran 5 puolesta. Vastaan tyhjiä hyväksytty. 5 ja tran 6. Hetkinen, tarkistus 5 puolesta. Vastaan tyhjiä hyväksytty. Tran kuusin puolesta. Vastaan tyhjiä. Se on varmaankin hyväksytty, mutta tarkistetaan kuitenkin. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 23 vastaan on siis hylätty. Sitten 6 7 yhdessä puolesta. Ja tarkistus 6 puolesta vastaan. Tyhjiä hylätty. 7 puolesta vastaan. Tyhjiä tarkistamme. Adopted. Adopted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 Euh, rejeté, mais on va vérifier. Amendement 9. Tarkistus 9. Tarkistan. Tout le monde a pu voter, le vote est ouvert. Äänestys päättyy. 21 puolesta 23 vastaan hylätty. Tran 10 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 10 etran Tran 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 11 puolesta vastaan tarkistamme 11. Le vote est clos. Äänestys päättyy 26 puolesta 18 vastaan hyväksytty. 12 ja Tran 13 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kolmetoista puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tran 15 puolesta vastaan Tran 15. Kädet ylös puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisitoista puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme, mutta luulenpa, että se on hylätty. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 23 vastaan. Hylätty. 16 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty taitaa olla, mutta tarkistamme vielä. Äänestys päättyy. 26 puolesta 17 vastaan hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20 ja Tran 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 ja 16 Tran puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22. 72 ja Tran 17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 23 esittelijältä ja Tran 18 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 24 ja 19 Tranilta puolestaan vastaan tyhjiä hyväksytty. 25 ja Tran 20 hetkinen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 me Luulen, että se hylättiin. 30 tran, 34 äänestys päättyy. 20 puolesta, 23 vastaan. Hylätty todellakin. Kuusikymmentä kuusi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 26 ja Tran 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 ja Tran 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 Tran 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksikymmentäyhdeksän ja Tran 24 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 30 tran 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Voimmeko äänestää loppusivun tran 31 asti yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 35-41 tran puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 46-61 yhtenä kokonaisuutena puolesta ei käy. Ah, amendement 46, qui est pour 46 puolesta. 46. On va faire l'amendement 46. 46 koneellisesti. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 23 puolesta 21 vastaan. Hyväksytty. 47. Sama juttu. 47. Koneäänestys. Äänestys alkaa. ja päättyy. 21 puolesta, 23 vastaan, hylätty. 48. Koneäänestys. Puolesta siis äänestys alkaa. Ja päättyy. 21 puolesta, 22 vastaan, hylätty. 49 puolesta. Jahan 50 puolesta. Tarkistamme. 50 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta, 21 vastaan, se on hyväksytty. 51 puolesta vastaan. Tarkistamme 51. Äänestys päättyy. 22, 22 tarkka, mutta hylätty. 52 Koneäänestys 52. Äänestys päättyy. 2222, sama kohtalo. Hylätty. 53 Onneksi valiokunnassa käytiin kunnon keskustelua. Äänestys päättyy. 2222 hylätty. 54 puolesta vastaan hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme 55. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 23 vastaan, hylätty. 57 puolesta vastaan. Tarkistamme. 57. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 23 vastaan, hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme 59. Äänestys päättyy. 25 puolesta 19 vastaan. Tarkistus 59 numenossa. Aloitetaanpa alusta. 58 sitä ei hyväksytty, koska sitä ei pitänyt äänestää. Nyt tarkistamme koneellisesti tarkistuksen 59 esittelijä tukee. Äänestys päättyy. 35 puolesta, 8 vastaan. Esittelijä kiittää tuestanne. 60 puolesta vastaan vastaan tyhjiä. Taitaa olla hylätty, mutta parempi tarkistaa. Parempi katsoa kuin katua, niin kuin sanotaan. 60. Le vote est clos. 21. Nyt päättyy. 21 puolesta 22 vastaan. Hylätty juuri ja juuri. 61 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjiä, tarkistamme. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 23 vastaan, hylätty. 60, 71 äh, puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty. Tran 42 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tran 1 puolesta vastaan. Tran 1 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy 23 puolesta 20 vastaan hyväksytty. Tran 2 puolesta, puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tran 3 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten kone äänestys näin muutettuna koko teksti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolesta kaksi vastaan viisi tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme koko lainsäädännöstä ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolesta kaksi vastaan viisi tyhjää. Lainsäädäntöehdotus hyväksytty ja nyt ensimmäistä kertaa koordinaattoreiden päätöksen johdosta valiokunnassa käytämme tätä uutta työjärjestyksen artiklaa 70, joka velvoittaa meidät äänestämään niin, että tiedetään, sopiiko teille se, että aloitamme neuvottelut neuvoston kanssa – näin muutetun mietinnön pohjalta. Käykö teille, että tämä mietintömandaatti ja neuvottelujoukko, sen kuuluu minä itse, esittelijä EPPstä Ori Duba, Aldesta, Lambert, Vihreistä, Siis rouva Lambert vihreästä, anteeksi vain rouva Lambert, tämä olikin ensimmäinen kerran kun näin teen. Thomas Mannia kohdella paljon pahen, huonommin sitten löijä Rikkeguesta. Tämä merkitsee, että te hyväksytte, että minä olen samaan aikaan tämän valtuuskunnan puheenjohtaja ja myös esittelijä. Jos joku ryhmä vastustaa, niin minulle sopii kyllä, että annan neuvottelu joukkoon puheenjohtajuuden varapuheenjohtajalle, mutta jos haluat antaa minulle sen puheenjohtajuuden, niin hyväksyn sen. Käykö tämä teille näin? Eli nämä neuvotteluvaltuudet ja neuvotteluvaltuuskunnan kokoonpano tällaisenaan. Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Herra Löjärik haluaa käyttää puheenvuoron. Niin Euh, je vous donnerai la parole après le vote. Annan kuitenkin puheenvuoron vasta äänestyksen jälkeen. Ben, on est mieux. Mikäten? La parole mieux du vote. Voi antaa puheenvuoroa kesken äänestyksen. Vähän minun ennen äänestystä pitäisi voida puhua. Voilà, alors. Monsieur Le Yarrick, vous avez la parole. Niin, herra Le Yarrick, olkaa hyvä. Kiitoksia on tietysti samaa mieltä tästä lähestymistavastamme ja tuesta, niin silti mielestä on välttämätöntä edetä aika nopeasti, mahdollisimman nopeasti, mutta periaatteessa olen sitä mieltä, että 60, 70 artiklan soveltaminen kuuluu parlamentin täysistunnon keskusteltavaksi ja päätettäväksi. Siis me teemme sopimuksen, joka on ollut olemassa ennen täysistuntoa ja tämän takia minä en tue tällaista toimintatapaa. Kiitos. Eli äänestätte mandaatien vastaan. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun käytämme artiklaa 70. Ja siksi haluaisin vastata kahdella huomiolla. Ensinnäkin itse asiassa tilanne on niin, että tänään muodollisesti äänestämme siitä, mikä on tässä valikunnassa jo käytäntökin ja jonka mukaan äänestetyn mietinnön pohjalta aloitetaan neuvottelut, jotta saataisiin aikaan ratkaisu ensimmäisessä käsittelyssä neuvoston kanssa. Tämä on sääntö, jossa viitataan muutetussa työjärjestyksen artiklassa 70. Se, mikä tässä nyt muuttuu artikla 70 myötä on se, että mikäli meillä ei olisi niin siis mitä voisimme pyytää, että menisimme täysistuntoon ja aloittaisimme neuvottelut, mutta meillä ei ole velvoitetta tehdä näin. Aloitan alusta. Niin. Artikla 70 muutettuna tuo mukaan käytännön sääntöihimme, jonka aloitti Ekon valiokunta, ja sen mukaan ajateltiin, että ei haluttu äänestää lopullisesti mietinnöstä tai lainsäädäntöehdotuksesta, vaan että se meni täysistuntoon. Muun muassa valvontapaketissa Ekon valiokunta on toiminut näin. Äänestettiin siis tarkistusta ja sitten täysistunnolta pyydettiin valtuutus sekä tälle mietinnölle että lainsäädännölliselle ehdotukselle neuvotteluiden aloittamiseksi. Me emme ole koskaan toimineet näin. Ehkä tulevaisuudessa, kun pidämme tätä poliittisesti tarpeellisena, voisimme tehdä näin. Tässä tilanteessa teimme nyt vain niin, että meillä olisi muodollinen äänestys käytännöstä, joka meillä on ollutkin jo muuten. Eli lähdemme yhteispäätös neuvotteluihin, jotta saataisiin aikaan päätös ensimmäisessä käsittelyssä ja pohjana on mandaatti, jonka valiokunta on määritellyt. Luulen, että, ää, että tulkistin nyt oikein uutta artiklaa 70 ja sihteeristöstä vahvistetaan, että oikein meni, mutta jos haluatte, niin voin kyllä lukea täältä artiklan 70. Joo niin, kiitoksia. Haluatte välttää tämän. Kiitoksia. Tässä tilanteessa siis äänestämme neuvotteluvaltuutuksesta ja, ja neuvotteluvaltuuskunnan kokoonpanosta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta, kolme vastaan, kaksi tyhjää. Kiitän valtuuksista, jotka näin myönnettiin valtuuskunnalle. Haluan vain sanoa, että minua vähän hämmästyttää tämä. Olemmehän tästä valiokunnan täysistunnossa keskustelleet, eikä siellä eikä myöskään varjo esittelyn keskuudessa ei tällaista äänestyksestä ollut puhetta, enkä saanut tietoa tiettyjen ryhmien kannanmuutoksesta. En usko, että tämä mitenkään vaikuttaa neuvotteluidemme laatuun. Neuvotteluihan voimme yhdessä viedä eteenpäin mukaan lukien TRAN valiokunnan esittelijä. No niin, sitten kohta 24. Kyseessä on Steven Hughesin mietintö, valiokunta-aloitteinen mietintö, joka liittyy asbestiperäisiin ammattitautiuhkiin ja mahdollisuuksiin kaiken olemassa olevan asbestin poistamiseen. Tarkistus 27 vedetty pois, kompromissi F puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Envi 6 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 54 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 55 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 56 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty 65 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 8, äh, kompromissi N puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan, mutta luulen, että se hylättiin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 16 vastaan hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 92 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 95 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Toinen osa Envi 14 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Envi 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Envi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Envi 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Envi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Envi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Envi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Envi 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. sata puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. kaksi puolesta. yksi haluatteko tarkistaa? 102 sitten puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Envi kolme puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 104 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 105 puolesta vastaan tyhjiä. viisi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 107 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaanpa 107. Äänestys päättyy. 24 puolesta 19 vastaan hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 111, 113, 114 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Envi 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 116 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 117 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 118 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 119 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 120 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 101 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 2 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjiä, Va, tarkistetaanpa. Viitonen. Äänestys päättyy. 4 puolesta 33 vastaan, 5 tyhjää olitte aivan oikeassa. Tämä oli aika selvästi hylätty sitten kuusi puolesta vastaan. Siis kuutonen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 11 puolesta vastaan hylätty. 12 puolesta vastaan hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan hyväksytty. C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Se 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. B puolesta vastaan hyväksytty 23 puolesta, vastaan tyhjiä hyväksytty 24 puolesta, vastaan tyhjiä hyväksytty 25 puolesta, vastaan tyhjiä hyväksytty 26 puolesta, vastaan tyhjiä luulen, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaanpa vielä. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 20 vastaan hyväksytty. Nyt äänestämme kokonaisuudessaan tästä näin muutetusta tekstistä, kun koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 puolesta, kaksi vastaan, yksity ja Onnittelut esittelijälle. Si vous avez encore de la force. Jos teillä on vielä voimia jäljellä. on 25. Hauvitsin mietintö. Valikuntauttainen mietintö. Yritysten yhteiskuntavastuu. Yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja osallistavan elpymisen edistäminen. Kompromissi. Kompromissi C puolesta. Uh, yes. Three points just to, to speed up the vote. We have cleaned up the voting list as the way you asked it. mukaisesti olemme muuttaneet tätä äänestysluetteloa ja haluaisin kiittää sihteeristä tästä tehdystä työstä suullisen tarkistuksen 26, 1 ja 30 liittyen voitaisiin ottaa heti alkuun. Se nopeuttaisi tätä äänestystä. Tästä olemme keskustelleet jo varjoesittelijöiden kanssa ja sopineet asiasta. Tässä vaiheessa mm, listan muuttaminen on todella hankalaa. Kuten näette, en ole ihan kunnossakaan, joten kyllä pitäisi, teidän pitäisi vetää paljon hitaammin, mitä tälle listalle tehdään, jotta tiedämme, mistä äänestetään. Joten alkaa uudestaan hitaasti. Puhukaa nyt oikein selvästi, mitä meidän pitäisi, mitä ei pitäisi tehdä. Kiitoksia. Niin pyydän anteeksi, että puhun näin nopeasti. Niin tämä on ollut jo pitkä äänestysrupeama muutenkin. Niin äänestysluettelo on siis muuten kunnossa, mutta eilen sanoitte, että meidän pitäisi hartia voimin tehdä töitä tämän listan kuntoon saamiseksi, joten kiitokset sihteeristölle tästä tehdystä työstä. Sitten, jotta äänestys sujuisi nopeammin, niin suulliset tarkistukset mainitaan äh, äänestysluettelossa ja me olemme ryhmien ja varjoesittelijöiden kesken sopineet näistä asiasta ja jotta äänestys olisi nopeampi, niin sanoisin 130.26 ykköseen liittyen seuraavaa, jotta voimme välttyä siltä ongelmalta, että kun näitä muiden lausuntojen teksteissä on näitä mm, lukuisia tarkistuksia, niin me voisimme hoitaa asian helpommin, jos vain muutama hiukan tätä järjestystä. Eli näin voimme varmistaa, että tämä menee oikeassa järjestyksessä. Ehkäpä CSR ja kaupankäynti, ulkoiset suhteet, kaupankäynti, niistä voitaisiin tehdä alaotsikoita, joten toivottavasti tämä ei sitten aiheuta sen kummempia ongelmia tämän äänestyksen suhteen. Kiitoksia. Alors, je... Ymmärrän, että esittelijän puheenvuoro ei mitenkään vaikuta äänestyslistaan, joka on jaettu ryhmille. Joten kiitän vain varjoesittelijöitä ja kaikkia sihteeristön jäseniä, jotka ovat pitkiä tunteja tehneet työtä, että voisimme sujuvasti äänestää. Ymmärsikö nyt oikein tämän puheenvuoronne sisällön? Jos on näin, niin sitten äänestämme tehokkaasti. Kohta yksi kompromissi C. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta ja vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43. On 42 tarkistamme tuloksen.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 Kaikki äänestäneet 20 puolesta, 17 vastaan. Hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta. Anteeksi, siis 42 tässä äänestettiin. Ensimmäinen kohta 43 puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksy. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi A. a A. Kipur. AA puolesta vastaan hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 afetista kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta Qui contre Vastaan. Be voting, it should have... Tämä on raukeaa, tästä ei pitäisi äänestää laisinkaan. Uh, one, keep... Seintä yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 57 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Du, de affet doit, doit être right. pitää äänestää. Kyllä olette oikeassa, kiitoksia. Joten palataan Afetin toiseen osaan. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Se ei vaikuta Inta ykkösen eikä 57-58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65. Sitä voi ottaa vastaan. Tästä ollaan samaa mieltä oikeastaan valiokunnan kanssa. 66 puolesta vastaan tyhjää. Ei ole selvä tulos, me tarkistamme 66 tuloksen. Luvotiklu. Äänestys päättyy. 19.16 hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 70 puolesta vasta hyväksytty, 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AA raukeaa. Sitten juuri neljä puolesta. Juuri neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 73, että voimme kyllä tarkistaa sen. Tarkistamme 73. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 18.20 tuloksella kiitän Vorvan Moran Chartier tästä pyynnöstä tarkistaa. ei siis hyväksytty. Sitten 74 ja 75 puolesta. Rova Esaja. Could you please check if there is one to... Mielestäni tässä oli yksi SD-ryhmästä liikaa. Yksi äänesti liikaa. Be one social... Jos olisi yksi sosialisti liikaa näkisin ja vaikka en näkisikään, mitenkin niin voi tapahtua, niin kyllä sitä kerrottaisiin sitten. Mm, en voi edes peitellä tällaista, koska kone sen paljastaisi. Mutta ymmärrän kyllä valppautanne, koska sosiaaliset ovat liikkeellä tässä asiassa sitten 75, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksankymmentäviisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää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 Ei kyllä näyttänyt ollenkaan näin selvältä äsken. Sitten aika kuusi, kahdessa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkista. Luotiklu. Äänestys päättyy. 22.16 tuloksella hyväksytty. Toinen osa raukea Ja sitten Afet 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta. Aina vedetty pois, selvä. Sitten 117 puolesta vas... 117 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. 117. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 22 puolesta, 13 vastaan. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi Q. Uu, Kompromissi. Viisi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 me tarkistamme toisen osan tuloksen. Ilmeisesti kyllä hyväksytty, mutta en ole varma. Tout le monde Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 21, 18 hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121, 122 tietysti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 suuren tarkistus mukaan puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ape 10, kahdessa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää puolesta 136 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 15 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet Hmm. Toinen osa hylättiin kyllä. Sitten 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko tarkistuksen? Kyllä. Teemme niin 18. Le vote est clos. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 17 vastaan hyväksytty. Sitten 19 ja 22 kahdessa Ensimmäinen osa. Kuen pyynnöstä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi vie puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 147 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 2 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 152 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme 152. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 23, 13 tulos hyväksytty. Sataviisikymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Äänestys päättyy 23.13 tuloksella hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. näistä, inhoan näitä, joista pitää myöhemmin äänestää, koska ei tiedä mistä oikein pitää äänestää. No niin, kompromissi. Se se X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tarkistamme 169. Sulla pivotil vatiklo. Äänestys päättyy 12.18. 9 tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta 80 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Luulen, että se kyllä ylättiin. Lyvotiklu. Äänestys päättyy. 17.22 hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan ja hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan ja hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 189 puolesta vastaan Satakahdeksan vedettiin pois, joten 129 puolesta vastaan. Tyhjä tarkistamme tulokseen. Votiklo. Äänestys päättyy. 22, 17 tuloksella hyväksytty. 190 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty, kompromissi BB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta 202. 201 no, korjaa puheenjohtaja puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty.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 Kompromissi CC puolesta. Vastaan ja hyväksytty. 22 raukeaa. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ahvet 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty pyytäisin, että pannaan vähän lämpöä lisää. Niin täällä on, on kuin Siberia. Tos, puh. TV14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 21. Äänestys päättyy. 27, 12 hyväksytty. Inta seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 19 puolesta vastaan 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksikymmentä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 24. Inta 24, tout le monde a pu voter, vote klo. Äänestys päättyy 34 puolesta 5 vastaan. Hyväksytty tosiaan. Sitten 36, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kult yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Il n'y a aucun problème à voter 16 et 19, Kyllä, voidaan äänestää 16, 16 ja 19 yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 20 puolesta. Vastaan tarkistamme 20, ei ollut ihan selvä. Le vote Äänestys päättyy. 26 puolesta, 13 vastaan hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi B puolesta On vérifie l'amendement. Tarkistamme yhdeksän tuloksen. Allez, le vote est clos. Äänestys päättyy. Niin, maailma ei ole aina ihan teellinen, herra Thomas Mann. Hylätty 10.26 tuloksella. 13 puolesta vastaan. Kuka puoltaa 13? Vastaan tyhjää hyväksytty. Ai, kompromissista B pitääkin äänestää. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta. Thomas mun. Voitte selvittää nämä asiat sitten myöhemmin. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. De 17 à 19. Vote en bloc. 17.19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 ensimmäinen osa puolesta. Where's the no? 18. Okay, okay. But please be... Niin. Shh. Pysykää aktiivisena sieltä tai jotain. 17 puolesta vastaan, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22, 3, 4, 5, 6, 7. Voidaanko äänestää yhdessä? Kyllä. Puolesta. 21, 22, qui est pour?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 Äänest... Kipua. Koko paperista koneäänestyksenä. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Äänestys päättyy. 26 puolesta, yksi vastaan ja 11 tyhjää ääntä. Onnittelemme esittelijämme ja toivotamme hyviä neuvotteluita sitten komission ö, kansalaisvapauksien valiokunnan kanssa, ei kun oikeusasian valiokunnan kanssa, korjaa puheenjohtaja. J'ai l'impression, certains me disent. Attendez, vous avez Zimmer, c'est Boulin avant. Ah, mais Boulin, j'ai jeté. Vous l'avez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 Voimmeko äänestää kokonaisuutena tarkistukset 52-55? Pardon, alors j'annonce d'abord. Niin anteeksi vain selvyyden vuoksi ja pöytäkirjojenkin takia. Arvoiman Rainten halusi vähän tässä kiihdytellään. Meillä on siis kohta 26 esityslistassa menossa. Äänestämme herra Boulondin eh, lausunnosta koskien merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin. Kyseessä on päätösehdotus. Ja tästä lausuntoluonnoksesta, joka on tehty DV-valiokunnalle, Äänestämme yhtenä kokonaisuutena tarkistuksen 52-55 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Voimmeko yhtenä kokonaisuutena äänestää 58 25 puolesta vastaan hyväksytty 60 63 yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Voimmeko yhdessä äänestää 65 41 Donc nous votons en bloc 65-35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme 36 puolesta. Öö, äänestys alkaa. Niin, rova Omenreitten. Kyllä täällä jotkut ovat toistakin mieltä. Äänestys päättyy. 25 pour 12 contre, il y a 12 personnes qui sont. 25 puolesta 12 vastaan. Melkein silminnähtävä vähemmistö vastustaa tätä me emme tietenkään halua syrjiä myöskään vähemmistöä. 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 38-41 sopiiko? Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljäkymmentäkaksi puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty, 43 puolesta, 42 hylätty, 43 puolesta, vastaan tyhjiä hylätty. Yksi puolesta, va, yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistetaan 48. Er Äänestys päättyy. 25 puolesta hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 52 osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä. Tai tarkistetaan toinen osa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 17 vastaan hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 10 puolesta, vastaan tyhjiä hyväksytty 11 puolesta, vastaan tyhjiä hyväksytty. Viisikymmentäyksi kaksi osaa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjiä hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan tyhjiä hylätty, koneäänestys kokonaisuudesta puolesta. Loppuäänestys siis äänestys alkaa ja päättyy. 35 puolesta yksi vasta ääni. Herra Bulonin lausunto. Onko sen täällä? Tämä on kuitenkin hyväksytty. Onnittelut valmistelijalle. Meillä on vielä kaksi äänestystä jäljellä. Ymmärrän kyllä, että jotkut kuulemistilaisuutemme vierailijat ovat jo täällä läsnä. Valitettavasti meidän on kuitenkin äänestettävä ja, ja te, teidän on nyt jo jäätävä seuraamaan tänne meidän pikaäänestystämme ennen kuin voimme kuulla asiantuntijoita. Kohta 27. Zimmerin lausunto talouskriisin vaikutuksista sukupuolten tasa-arvoon. Esittelijä tai valmistelija, olkaa hyvä. Äh, danke, Frau Vorsitzende. Nur... Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Ihan lyhyesti vinkki äänestykseen liittyen, eli tarkistukset 60, 61 ja 62, niihin liittyen muistuttaisin teitä seuraavasta asiasta, jotta ei synny väärinkäsitystä. Kyse on vähimmäistulojärjestelmistä, jotka poistettaisiin näillä tarkistuksilla. Muistutaisin teitä siitä, että valiokunnan lausuntoja ja mietintöjä on hyväksytty lukuisia kappaleita, joilla puoletaan näitä järjestelmiä. Eli kyse on vähimmäistulojärjestelmistä, jotka olisi poistettava. Tässä lausunnossa ei puhuta vähimmäispalkasta. Siinä on vissi ero. Ja vielä kerran kiitokset kaikille niille, jotka ovat osallistuneet kompromissitekstien laadinnassa. Kiitoksia. Selvä. Sitten aloitamme äänestyksen kompromissi A puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi G puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi B puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 16. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi C. Kuka kannattaa? Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 kaksi osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. I puolesta, kompromissi I siis puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme 26. Äänestys päättyy. 25 puolesta 13 vastaan hyväksytty, 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kompromissi F puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, Kompromissi J puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. K, hetkinen, tarkistus 42 puolesta vastaan. Neljäkymmentä kaksi, Ronzulli, esittelijä tukee. Eiköhän sen pitäisi mennä läpi äänet puolesta 42 vastaan tyhjiä tarkistamme. Ah Demarit vastustavat. Tästä tulee se kannusta. 20 puolesta 14 vastaan hyväksytty. Tällainen luonnonvastainen allianssi sitä tuki. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 46 mukaan lukien suunnilleen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 47 sama tilanne puolesta. 47, kaksi suullista tarkastusta ei vastustusta. Äänestämme siis 47 mukaan lukien nämä kaksi suullista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 52 puolesta vastaan tyhjä tarkistamme 52. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Seitsemän puolesta 31 vastaan. Hylätty selvästi. 51 puolesta vastaan. Tyhjiä. Tarkistamme. Äänestys päättyy. 16 puolesta 22 vastaan hylätty. 5 5 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. 5 3 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 5 4 on yhteensopiva puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 5 7 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 5 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty pyytäisin lisää lämpöä. Tämä on aivan, aivan Siberia, Siberian lämpötila. En minä ole aina, joka täällä palelee. Jäsenetkin palelevat. Tämä on vielä vakavampaa. Tarkistus 60. Et quand nous mettent à Lisbonne, mais je sais pas combien il fait aujourd'hui à Lisbonne. En tiedä kuinka paljon astetta Lissabonissa tai Ateenassa mahtaa olla, jos lähettäisitte meidät sinne sen Siperian sijaan 60 puolesta ensimmäinen osa vastaan tyhjiä hylätty. Toinen osa raukeaa. 61 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. 61. Le vote est clos päättyy 18 puolesta vastaan. Hylätty. kaksi. Puolesta vastaan. Vähän apua tarvittaisiin. kaksi puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 63 puolesta, ee, hetkinen, 63 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 64 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi D puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 67, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 69 puolesta va- tarkistamme toisen osan. 67 äänestys alkaa. Ja päättyy. 18 puolesta 19 vastaan hylätty. 68. Puheenjohtaja, haluaisin, että pöytäkirjan panan merkintä siitä, että minä erähdyn. Täysistunnossa sanotaan, tämä mainitaan pöytö, pöytäkirjassa, mutta se ei kuitenkaan sääst, vaikuta äänestystulokseen täysistä täysistunnossa ja neuvotteluissa, kun tämä on kerran lausunto. Sitten 68 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 69 puolesta, vastaan tyhjiä hyväksytty 71 puolesta, vastaan tyhjiä hyväksytty 72, kaksi osaa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjiä hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan tyhjiä hyväksytty sitten näin muutettuna teksti koneellisesti äänestykseen. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolesta yksi vasta ääni. Onnittelut esittelijälle. Et Ja se sitten vielä viimeinen tämän aamun äänestys, kohta 28. Kyseessä on valiokunta-aloitteinen mietintö kollegaltamme Nadia Hirschiltä. Aiheena maahanmuuttajien kotouttaminen ja sen vaikutukset työmarkkinoihin ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoinen ulottuvuus. Linkivichiute, olkaa hyvä. Kiitoksia, minä haluaisin Mrs. Givichute is withdrawing her amendment 93. Hän veti pois tarkistuksen 93, mutta se ei kuitenkaan muuta mitään, koska samassa kohdassa seitsemän teillä on Jean Lambertin tarkistus 92, jota ei ole vedetty pois, ellei sitten eh, Lambert haluaa vetää pois tätä. Yes, remember that. Niin, vedän sen nyt pois. No niin, siis eh, sekä tarkistukset 92 että 93 on vedetty pois. Eli näin voitte äänestää kompromissista T. Onko tämä nyt selvä? Hyvä. Mennäänpä sitten eteenpäin kohta yksi. Kompromissi J puolesta. Vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Libe 2 puolesta. Vastaan. Aha, herra Sirkas on vähän hukassa, no niin minäkin. Qu'est-ce que j'ai vu Alors, auparavant niin kohdan yksi jälkeen mahdollisesti voisimme äänestää Libeen tarkistuksesta kaksi li, lisäyksenä. Libe kaksi puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Libe seitsemän puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. FEM 20 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Le vote Äänestys päättyy. 17.17 17 hylätty. FEM 25 puolesta vastaan Täällä ei ole enää mitään reaktiota. Tarkistus 25 Fem puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kaikkien tarvitsee oman rehtinen kuunnella näissä asioissa. Sitten kompromissi L puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 52 vedetty pois. Kompromissi II puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kom- Libe 22 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Fem 12 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaanpa. Fem 12. Äänestys päättyy 14 puolesta ja 17 vastaan hylätty. Fem 13 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi O puolesta 71 tarkistetaan. En tiedä miksi kuuntelen teitä. Tämähän on kuitenkin hylätty. mistä Äänestys päättyy. Kuusi puolesta 28 vastaan liberaalit, jotka ovat valpas ryhmä tuolla salin perällä. He näkevät, mitä täällä tapahtuu täällä edessäpäin, niin te, te silti nähneet sitä, minkä minä näin. Hylätty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. FEM 23 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 11 Fem puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Fem 3 puolesta Si monsieur, si monsieur Ori se trompe là, c'est super. herra Ori on tässä väärässä, niin sitten olen kyllä aivan hukassa. No tarkistetaan sitten FEM 11. 11. FEM 11. Tarkistamme. Äänestys päättyy. 18 puolesta 17 vastaan. Sattumalta hyväksytty. FEM 3 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi Qui est pour? Tyhjä hyväksytty. Anteeksi vain tämä katkos. 95 puolesta vastaan tyhjiä. 95 kone äänestystarkistus. Äänestys päättyy. 23 puolesta 12 vastaan hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sataa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2V kompromissi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 26 Fem puolesta vastaan tyhjä hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Libe 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Libe 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme 118. Le vote Äänestys päättyy. 10 puolesta, 22 vastaan, hylätty kompromissi Y puolesta, vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi Z puolesta, vastaan tyhjiä hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 132 puolesta vastaan puolesta 132 vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi BB puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 155 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 156 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 100, tai siis AFET kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 163 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 164 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. AFET 8 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi CC puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 27 FEM puolesta vastaan. FEM e 27 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 169 Essa ja puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Afet 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Afet 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi DD puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 172 ei voida ottaa käsiteltäväksi. Libe 12 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Live 10 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. FEM 19 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. FEM 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. FEM 15 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi EE e puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi FF puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi GG puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjä hy- Varmistetaanpa tämä saattaa. Tai hyväksytty se on. Hyväksytty. 193, 194 puolesta vastaan. Tyhjiä hylätty. 195 puolesta vastaan. 195 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi HH puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 197 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty 199 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty FEM 22 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty FEM 28 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Sitten viitteet 1 2 puolesta vastaan hyväksytty. Tuonne kahdeksikkoon asti yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten johdatusot kappaleet 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. libe 1 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, kompromissi B puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, kompromissi C puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, FMD puolesta vastaan tyhjää hylätty. mg puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vaan tarkistamme FEM Non pas le poids, mais l'amendement G. Ei mikään G-piste, kun tarkistus G. Tout le monde aura compris. 33 pour. 33 puolesta miinus yksi. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. FEMC hallista vastaan tyhjä hylätty. Fem B puolesta vastaan, siis Fem B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 35 mukaan lukien suunnilleen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 37 puolesta vastaan tyhjiä, taitaa olla hyväksytty. No, tarkistetaan. 37. Äänestys päättyy. 17.17 17 hylätty tehty, mutta kyllä tämä tarkistuksen ansaitsi, niin kuin näette. 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 44 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi I Aamun viimeinen kompromissi puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Ja viimeinen koneäänestys tänä aamuna. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Liian nopeasti nyt veditte kortit pois. 33 oli ja niitä on enää 30. Pitääkääpä kortit paikoillaan. Ei tämä ole vielä ohi. No niin. Nyt. Nyt pitäkää se siellä. Ne, 34. Hienoa. Onnittelut, kun olitte loppuun asti ja onnittelut Rova Hirsille. Itse. Yksimielisesti hyväksytty. tous ceux qui vont quitter la salle, je vous remercie. Ne, niin, jotka haluavat lähteä pois salista, niin pyydän teitä lähtemään todella hiljaa, koska olemme myöhässä seuraavasta kohdasta, joka on tärkeä asia. Tämä liittyy Jean Lambertin mietintöön. Kohta 30. Julkinen kuuluminen. Kriisin vaikutukset haavoittuvien ryhmien hoidon saantiin. Nyt keskeytämme puoliksi minuutiksi kokouksen. Chers collègues, voilà, nous no Niin, hyvät kollegat, annan puheenvuoron ensimmäiseksi Jean Lambertille. Hän voi avata tämän kuulemistilaisuuden ja sen ajan annan puheenvuoron kutsuvieraille. Haluaisin kiittää teitä neljä, olette täällä kanssamme jo ja muistuttaisin siitä, että tämän kuulemisen, taikka siis eh, esittelijän puheenvuoron tarkoitus on eh, johdatella teidän puheenvuoroihin. Olkaa hyvä. Well, thank you, President, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin myös heitä, jotka tänään puhuvat ja tiedän, että monia muitakin järjestöjä halusi tulla puhumaan hoidon saannista haavoittuvaisten henkilöiden kohdalla kriisin aikana. Monet varmasti meistä ovat olleet aika järkyttyneitä joistakin raporteista ihmisistä, jotka eivät saa esimerkiksi tiettyä lääkehoitoa johtuen kustannuksista ja niin edelleen. Ja olemme varmasti hyvin tietoisia siitä, että julkinen terveydenhoito ei tietenkään kuulu tämän valiokunnan toimivaltuuteen, mutta tietysti soilaiset vaikutuksia, joita tästä syntyy, ovat. Eilen kuulimme tästä suullisesta kysymyksestä, tai puhuimme siitä, eurooppalaisen riippumattoman asumisen verkoston kanssa on myös muita ihmisiä, joiden kohdalla on vaikeaa tai lähes mahdotonta elää ihmisarvoista itsenäistä elämää kriisitilanteessa. Tänään halusimme pohtia sitä, miten asiat ovat kehittyneet kriisin aikana joidenkin väestöryhmien kohdalla. Tietenkään me ei voi puhua kaikista mitä ihmiset ovat mieltä oikeastaan tällaista systemaattista ongelmista, joita käsillä on, tai sitten tapahtuuko jotakin sellaista, joka vei tässä asiassa eteenpäin. Komissiohan puhuu paljon sosiaalisen innovaation ohjelmista. Onko tämä sellainen asia, joka todellakin tulee auttamaan tässä tilanteessa vai pitäisikö etsiä muita keinoja? heidän hyväkseen, jotka tarvitsevat hoitoon pääsyä. On kyse sitten vanhuksista, lapsista, joita joudutaan hoitamaan, tai ihmisistä, joilla on joku tietty vamma, vai onko kyseessä ihmiset, joilla on erityisiä lääke, lääkehoitotarpeita, jotka jo nyt ovat haavoittuvaisia, esimerkiksi hiviä sairastavat ja niin edelleen. Ja sitten mietimme, mitä me voimme täällä parlamentissa tehdä, minkälaisia ehdotuksia, jotta voitaisiin ensinnäkin identifioida näitä esiin tulevia ongelmia ja minkälaisia ehdotuksia voitaisiin asialle tehdä. Olemme kovasti kiitollisia puhujillemme, että ovat tulleet tänne. Tiedän, että muutkin ryhmät välittävät tietoa minulle ja olen, haluan mielelläni jakaa tätä tietoa muiden kanssa, jos vain ketään kiinnostaa. Kiitos. Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron Nikitas Kanakisille, maailman lääkärijärjestön nimissä haluaisin tervehtiä salissa Pyreneiden ja Atlantin alueen alueneuvoston valtuuskuntaa. Toivotan teidät tänne tervetulleeksi ja kiitän siitä, että olette tulleet tänne Brysseliin puhumaan asian puolesta. Olemme aivan alueiden ja alueiden tarpeiden rinnalla, voin tämän teille vakuuttaa sekä, sekä EAKR että näiden muiden rahastojen osalta. Sitten Niketas Kanakis saa puheenvuoron maailman lääkäritiedestä nimissä. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να είμαστε εδώ. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olen iloinen voidessani olla täällä läsnä ja haluaisin ihan lyhyesti kertoa teille maailman lääkäriten järjestön näkemyksestä kriisin aiheuttamista ongelmista, haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien hoidon saantiin liittyen. Eli paljon aikaa ei ole käytettävissä, mutta yritän antaa teille kattavan kuvan tilanteesta. Viittaan kotimaahani Kreikaan, ja meidän järjestömme on sitä mieltä, että Kreikka ei ole tässä suhteessa mikään poikkeus, mutta esimerkki siitä, että mitä voi tapahtua, kun kriisi iskee ihmisiin. 15 maata on liittynyt MDM, eli lää- maailman lääkärit järjestöön, ja meillä on kansallisia ohjelmia, joiden avulla me yritämme todellakin tukea ihmisiä esimerkiksi antamalle heille mahdollisuuden saada lääkintähoitoa, se on oikeus eikä mikään luksuspalvelu. Sitä lähdemme liikkeelle ja sitä yritämme periaatteena soveltaa kaikkiin köyhimpiin unionin kansalaisiin, maahanmuuttajat, mustalaiset, henkilöt, joilla ei ole vakuutuksia, ketkä tahansa haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt. Ja me toimimme tällä hetkellä siltä pohjalta, että on syntymässä sosiaalista syrjäytymistä. Kyse ei ole vain ainoastaan oikeudesta terveyteen, joka on heikkenemässä päivä päivältä, vaan Espanjan eh, kaltaisten maiden tilanteen muuttamisesta. Tällä hetkellä Espanjassa tilanne on sellainen, että lääkärit voivat hoitaa yhä vähemmän kansalaisia, mutta kyse on kansalaisten oikeudesta kansalaiset ovat havainneet, että Euroopan kansalaisina he syrjäytyvät. Ja minä todellakin toivoisin, että te noteraisitte tämän asian, eli että olisitte kansalaisten kanssa asiasta samaa mieltä. Eli olisitte yhtä lailla huolissanne tästä tilanteesta. Tavalliset kansalaiset, kreikkalaiset, ovat ajautuneet erittäin hankalaan tilanteeseen. Luvut ovat teidän tiedossanne, ne löytyvät tästä antamastani asiakirjasta. Ja nämä luvut kertovat karua totuutta. Eli me annamme äh, ilmaista palvelua niille, jotka eivät voi saada yhteiskunnan tarjoamia palveluja käyttöönsä. Alkuun vain 10 prosenttia Kreikan kansalaisista käyttivät meidän apuamme ja nyt kyse on jo 40 prosentin ryhmästä. He kaipaavat siis ilmaista lääkintäapua ja nyt luku on noussut jo jopa 50 prosenttiin. Jopa korkeampiakin lukuja on, korkeammistakin luvuista on ilmoitettu tietyiltä alueilta. Kyse oli kolme vuotta sitten aivan toisenlaisesta tilanteesta. Samaiset henkilöt, jotka nyt tukea kaipaavat, niin pärjäsivät oikein hyvin. Jos olet Kreikassa työtön, niin vuoden päästä sinulla ei ole enää yhtään mitään, olet täysin tyhjän päällä. Sinulla ei ole minkäänlaista sosiaalista turvaverkostoa tukenasi, ei edes perusterveydenhuollon osalta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä terveydenhuoltoon pitäisi pystyä henkilökohtaisesti investoimaan 5 euroa per päivä ja erityisen suuri ongelma tämä on maahanmuuttajille. Ja kansalaiset todellakin pelkäävät tilanteen huononevan entisestään. Ihmiset tulevat meidän järjestömme tyköön lastensa kanssa ja haluavat saada lapselle esimerkiksi rokotuksen, mutta heillä ei ole varaa saada julkiselta sektorilta tätä ö, rokotusta. 8000 kansalaista jäi ilman rokotusta varojen puutteen takia, joten tämä on ikään kuin saatavuusongelma. Ja se tietenkin vaikuttaa myöskin kielteisesti kansanterveydelliseen tilanteeseen. Mutta meidän täytyy varmistaa, että ihmiset pärjäävät. Mutta jos kuukausittain kreikkalainen voi käyttää vain 300 euroa, niin tietäähän sen, että se ei riitä alkuunkaan. Siitä on aika vaikea lähteä laskuja ja terveydenhuoltomaksuja maksamaan, erityisesti jos kärsii jostain sydän- ja verisuonitaudista. Ja me olemme myöskin havainneet, että raskaana olevat naiset eivät saa myöskään ilmaispalvelua käyttöönsä. Ja usein he joutuvat ikään kuin turvautumaan lainarahaan. Heillä ei ole edes varaa synnytystä varten. Niin kuulin juuri, että minä puhun hiukan liian nopeasti, mutta myönnettäköön, että en ole tottunut pitämään tällaisia puheita. Kyse on ihmisistä, joilla ei ole varaa edes perusterveydenhuoltoon tai elintarvikkeisiin. He joutuvat säästämään perusasioissa. Nyt Kreikan valtio on lähtenyt jakamaan koulussa ilmaisia elintarvikkeita. Eli tämä tarkoittaa sitä, että me olemme palanneet ikään kuin kivikaudelle ja meidän täytyy pitää huolta vähäosaisimmista, koska muuten tästä tyntyy todellakin suuri sosiaalinen kurjuus, josta kärsivät suuri, suuri osa kansalaisista. Tästä me olemme järjestönä huolissamme. Me tiedämme, että rasismi nostaa päätään ja monet havaittuvassa olevat haavoittuvassa asemassa olevat henkilöryhmät ryhtyvät ikään kuin vastarintaan, niin he ovat saaneet kylliksi tästä säästötoiminnasta. Eli meidän täytyy varmistaa, että ter- perusterveydenhuoltopalveluiden saatavuus varmistettaisiin, niin kuin asiakirjassakin sanotaan. Ongelmana on lääkintäpalveluiden saatavuus ja myöskin kasvavat terveydenhuoltopalveluiden kustannukset. Ja tästä kärsivät juuri ne, jotka tienaavat kaikista vähiten. Jos ongelmia ei ratkaista, niin pitkällä aikavälillä siitä syntyy vielä suurempia kustannuksia kuin mitä jos nyt lähdettäisiin saman tien ongelmaa ratkomaan. Tämän kaikki kansanterveysasioista vastaavat henkilöt tietävät oikein hyvin. Tämä on siis uusi todellisuus, jossa elämme. Ennen talouskriisiä tämä ei olisi tullut kuuloonkaan. Mutta nyt Euroopan kansalaiset siirtyvät rajan toiselle puolelle hakeakseen parempaa tulevaisuutta. Heillä ei ole välttämättä aina vakuutusta edes tarjolla ja se taas tarkoittaa heille ongelmia. Ja näin he eivät välttämättä pääse uudessa, niin sanotusti uudessa kotimaassaan perusterveydenhuoltopalveluja käyttöönsä. Eli tämä on uusi ongelma, joka on syntynyt ja tähän meidän täytyy puuttua. Meidän täytyy puuttua tähän, koska köyhimmillä ei ole mahdollisuutta lähteä edes hakemaan parempaa tulevaisuutta rajan toiselta puolelta. Ja sitten vielä ihan lopuksi, arvoisa rouva puheenjohtaja, me olemme aina sanoneet, että me tuemme muun muassa maahanmuuttajia ja myöskin laittomasti maahan tulleita henkilöitä. Me haluamme tukea heitä, se on vähintä mitä voimme tehdä heille. Kyse on perusperiaatteista, kyse on eurooppalaisista arvoista, mutta tämä on myöskin viesti siitä, että Eurooppa seisoo sanojensa takana, eli että me tarjoamme sosiaalista solidaarisuutta, me toimimme demokratian periaatteisiin, demokraattisiin periaatteisiin nojautuen. Se on eurooppalainen historia ja siltä pohjalta me jatkamme työtämme. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle Michel Le Grolle, mutta työjärjestyksen yhdeksän artiklan mukaan mukaan halusin, niin veljeni eh, Jacques Beres oli tämän järjestön toinen perustaja tämä henkilökohtaisena kommenttina. Sitten eh, Michel Legros, hän on kansanterveyden korkeakoulun koulutusneuvoston vara-puheenjohtaja ja kansallisen köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen seurantakeskuksen jäsen. Olkaa hyvä, kymmenen minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos teille sopii, niin näiden roolien lisäksi, jotka mainitsette, varmaankin olen täällä siksi, koska olen juuri johtanut terveys- ja pääsy terveydenhoidon ryhmää konferenssissa Pariisissa, joka pidettiin joulukuussa, ja se johti viisivuotissuunnitelmaan, joka käsittelee köyhyyttä ja sosiaalista syrjintää. Ja pääministeri käsitteli sen juuri viime maanantaina. Kun puhutaan kriisistä terveysasioissa Ranskassa, niin helposti nousee esille asbesti, äh, nämä äh, ja muut tämän tapaiset asiat. Terveyskriisimme ovat pikemminkin kriisejä, jotka liittyvät eh, terveydenalan valvontaan kuin rahoitukseen. Nyt haluaisin eh, muutamia huomioita esittää ja esittää jotakin ajatuksia myöskin. Ensimmäinen toteamus on se, että kun analysoidaan Ranskan terveydenhuoltojärjestelmää kriisin kannalta, niin ei voida havaita mitään romahtamista – eikä mitään sen kummempaa murrosta, kun ajatellaan terveyspalvelujen tarjoamista tai rahoittamista tai myöskään kansalainen päästö, pääsyä hoitoon. Emme ole kovinkaan kaukana tilanteesta, jos Kreikan ja Espanjan kollegat puhuivat. Ei ole mitään murrosta tai mitään tuollaista, mutta sen sijaan jännitteitä kyllä on ollut jo jonkun aikaakin Ranskan järjestelmässä. Ei ole mitenkään myöskään yhtäkkiä tullut sellaista ihmisryhmää, joka olisi jäänyt ilman hoitaa yhtäkkiä. Uusia sairauksia on toki huomataan, että tuberkuloosia on, on nyt enemmän kuin aikaisemmin. Tietyt ihmisryhmät ovat tietyille sairauksille alttiita, mutta nämä ovat hyvin marginaalisia ilmiöitä. Tähän on useita selityksiä, että varmaan ole ulohtanut sitä, että meillä on hyvin kallis terveyden huoltojärjestelmä, 12 prosenttia BKTstä menee eh, terveydenhuoltoon USA ja alu, Alankomaiden jälkeen on no, sijoitamme siihen eniten. Eh, noin 15 vuotta on vielä tuettu erityisesti vähätuloisia ja lisätty järjestelmään yleiskattava sairausvakuutus, jonka myötä toki tietyin rajoituksin, niin, mutta voidaan kuitenkin kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia kansalaisiakin hoitaa. Siis mitään romahdusta ei voida todeta sen sijaan tällainen äh, leikkaus ilmiö on kyllä kärjistynyt. Se on jo parikymmentä vuotta ollut näkyvissä. Tällainen saksi-ilmiö on kahden suuntainen. Ensinnäkin, niin kuin kaikkialla köyhyys on lisääntynyt, Ranskan väestöstä vähän yli 14 prosenttia köyhyysrajan alapuolella, joka Ranskassa on 954 euroa kuussa. Meillä myös se väestö vanhenee. Ja tiedämme, että noin 15 prosenttia kärsii pitkäaikaisista seurauksista, eh, sairauksista, kuten diabeteksestä tai syövästä tai psykiatrisista sairauksista. Yhä enemmän tulee myös maahanmuuttajia, myös ilman papereita, ja heidän on yhä vaikeampi saada hoitoa itselleen. Sitten tämän saksi-ilmiön, ikään kuin tämä kuilun toinen reuna liittyy siihen, että on haluttu vähentää kustannuksia – noin 10 miljardia on sijoitettu kansanterveyteen. Nyt halutaan vähen, on vähennetty korvauksia ja raskaampia kustannuksia. Koululääketiede on menettänyt tehokkuuttaan. Sama pätee työterveydenhuoltoon. Paikallisviranomaiset suurin vaikeuksin pyrkivät pitää yllä äitiys- ja neuvolapalveluita. Samaan aikaan kuitenkin nähdään, että ei ole saatu aikaan iäkkäille tarkoitettuja vakuutuksia. näemme, että tällainen kuilu kasvaa ja kriisi on sitä vielä syventänyt. Taloudellisia paineita kohdistuu tähän järjestelmään ja samaan aikaan köyhempi väestön osa on suurentunut ja terveydentila heikentynyt, joten tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa on köyhää väestöä, jonka terveydentilanne on vähemmän tyydyttävä kuin yleensä ihmisten ja he, hoitoon pääsy vaikeutuu ja tämä taas näkyy siinä, että osittain luovutaan hoidosta. Esimerkiksi silmälääkäri ja hammaslääkäripalveluja ei enää hankita itselleen ja kun katsotaan lukuja, niin niin köyhimpien osuudessa noin 17 prosenttia jäävät ilman hoitoja. 5-6 prosenttia on ainoastaan hoidosta luopumisen taso paremmin toimeen tuleville. Sitten epätasa-arvot tulojen suhteen kasvaa, mutta tämä liittyy myös alueisiin. Meillä on suuria eroja eri alueiden alue välillä. Jotkut alueet ovat paremmassa tilanteessa, toisessa hoitoon pääsy on vaikeampaa. Meillä on haavoittuva väestönosa, joka on riskialttiimpaa kuin muut. Kyseessä on työttömät henkilöt, joilla on hyvin lyhytaikaisia työsopimuksia ja näin ollen he eivät voi hyötyä täydentävästä sairausvakuutuksesta. Kyse on myös henkilöistä, jotka viivyttelevät hoitoon menemistä ja odottavat ilmoittavat, että tilanne on vielä huonompi ja sitten menevät ensi apuun sairaalaan. Se on tietenkin ilmaista, mutta mitään ehkäisyä ei näin tule tehtävä, vaan vastataan hätätilanteisiin. Kreikan kollega viittasikin jo siihen, että laittomien maahanmuuttajien määrä lisääntyy, maaseudulla on ongelmia, iäkkäät ihmiset maaseutualueilla ovat ihan vaikeammassa tilanteessa. Sitten Haluaisin yhtyä Kreikan kollegaan, mutta vain kahden Ranskan alueen osalta. Majot-saari, Intian valtameressä, ja sitten Gujan, Ranskan Gujan. Näiden alueiden tilanteet ovat hyvin vaikeat. Kriisi on vielä kärjistänyt tilannetta Ranskan hallitus on juuri tehnyt päätöksen tietyistä toimenpiteistä, Ensimmäinen ajatus on se, että politiikalla ei nyt pyritä tunnistamaan kaikkein suurimmissa vaikeuksissa olevia henkilöitä, vaan pikemminkin korostetaan sitä, kuinka tärkeää on torjua terveydenalan epäoikeudenmukaisia tilanteita. Ei siis ole mitään tiettyjä erityistoimia, vaan pyritään nämä erityistoimet ottamaan mukaan laajempaan epätasa-arvoa torjuvaan politiikkaan. Toinen politiikan akseli koskee sitä, että, että kaikkein heikommassa asemassa olevien kustannuksia vähennettäisiin ja nostettaisiin yleiskattavan sairausvakuutuksen, että näin 100 000 henkilöä saisivat paremman suojan tämän kehityksen myötä. Sitten on korostettu paljon sitä, että on henkilöt, jotka eivät käytä tiettyjä menetelmiä, koska nämä ovat liian monimutkaisia tai leimaavia. 10-24 prosenttia luopuu tästä syystä hoidosta. Sitten olisi tarkoitus vahvistaa tiettyjä peruspalveluja esimerkiksi niin, että pyrittäisiin saamaan nämä haavoittuvammat henkilöt tähän valtavirstaistettuun hoitojärjestelmä ja tässä on kehitystä tapahtunut. Näiden mekanismien osalta EU on aika vähän läsnä Ranskan terveydenhuoltojärjestelmässä. Eurooppa ei siihen juuri investoi. Eurooppa varmaankin kannustaa enemmän vajeiden vähentämistä, erityisesti sairausvakuutuksen osalta sen sijaan, että kehitettäisiin palveluja ja hoitoja ja ja, vähän ja torjuttaisiin syrjäytymistä. Tämä on vähän hang, harmillista. Usein EU korostaa pitkän aikavälin tauteja ja iäkkäiden ihmisten asiaa. Olisi hyvä kiinnittää huomiota enemmän näihin iäkkäisiin ihmisiin ja maahanmuuttajien äh, muissa maissa näihin asioihin on ryhdytty puuttumaan ja nyt on vähän Ranskassakin tunnen Etelä-Euroopan tavo- tilanteen ja uskon, että olisi pohdittava solidaarisuutta toimintaa EU-ssa. Se olisi varmasti tarpeen. Kiitoksia. Merci ce témoignage national et des enseignements. tästä kansallisesta lausunnosta. Kolmas asiantuntijamme on Lyk Zelderlo. Hän on eurooppalaisen järjestön pääsihteeri, joka äh, järjestö siis, joka, äh, jossa on mukana palveluntarjoajia vammaisille. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös valiokuntaa kutsusta tulla tänne kertomaan tiedoista, huolestuttavista tiedoista, jotka liittyvät kriisin vaikutuksiin meidän sektorillamme. Olen lähettänyt tämän puheenvuoron ja sieltä se tuleekin. Tämä auttaa teitä seuraamaan lyhyttä puheenvuoroani. Vaikkakin sosiaali- ja terveyspalvelut pääosassa kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltuuteen, on tärkeää mielestäni, että Euroopan parlamentti seuraa, mitä tapahtuu, koska se, mitä tällä hetkellä tapahtuu, estää haittaa sitä, miten täytäntöön on EU 2020-strategiaan siihen liittyvä ja Kasvupotentiaali terveys- ja sosiaalisektorilla, eh, sitä ei käytetä tällä hetkellä. Leikkauksia tehdään eh, liian fiksulla tavalla tavallaan, mutta ei kuitenkaan osallistavalla tavalla. Ja mielestäni tämä 10 minuuttia, joka on puheaikaa käytän, tämän ajan kertomaan välitän tietoja oman järjestöni EASPDn tutkimuksista, mutta tulen viittaamaan myös materiaalin, jota Euroopan säätiökeskus on kerännyt. Tämä asiakirja on saatavissa tuolla ulkoovella. He ovat myös käsitelleet kriisin vaikutuksia. Ensin tarkastellaan kriisin vaikutusta tukipalveluihin. Olemme seuranneet tätä tilannetta vuodesta 2009 ja olemme tulleet siihen tulokseen, että on kolme, kolmenlaisia toiseen liittyviä vaikutuksia. Ensinnäkin mitä tulee kestävyyteen, järjestelmässä saatavuuteen ja kolmanneksi mitä tulee laatuun ja innovaatiokykyyn sektorilla vasemmalla puolella tässä kuvassa näette jotakin tietoja eri lähteistä. Mitä tulee kestävyyteen, voimme todeta kautta Euroopan, että budjetit vähenevät, joita käytössä on, julkisella yksityissektorilla kehittää palveluita. Ja tämä kattaa myös budjetti, budjetin vähenemisen suorien tukien kohdalla – ihmisille, jotka ovat tukijärjestelmässä mukana. Mitä tulee sitten saatavuuteen, voimme nähdä, että koko Euroopassa odotuslistat kasvavat ja se on hiukan ristiriitaista, koska toisaalta voimme nähdä, että tarpeet kasvavat, Eurooppa ikääntyy, kaikki tämän tietävät, mutta kuitenkin palvelut vähenevät johtuen kustannuksista ja säästöistä. Ja hälyttävää on, että monissa tapauksissa pienet innovatiiviset palvelut kärsivät enemmän kriisistä kuin perinteisemmät vähemmän tehokkaat palvelut. Ja sitten kolmanteen kerroksen, nimittäin järjestöjen, järjestelmien laatuun kriisi vaikuttaa myös. Voimme nähdä koko Euroopassa sellaisia suuntauksia, että uudelleen pyritään laitos, panemaan ihmisiä laitoshoitoon. Ja niin kuin kollegat sanovat, näemme jonkinlaista kehitystä, jossa palvelut rajoittavat tukeaan verrattuna siihen, mitä 40 50 60 luvulla alussakin vielä tehtiin, kun pyrittiin siivoamaan tilanne tavallaan, kun sen sijaan antaisi ihmisille mahdollisuuksia toimia asianmukaisella tavalla. Siis kriisin vaikutukset sektorilla näkyvät, että se vaikuttaa valtavasti kestävyyteen, saatavuuteen ja tähän laatu innovaatiopuoleen. Sitten toinen ongelma vaikutukset palveluiden käyttäjiin. Minun sektorilla ne vammaiset henkilöt ovat tämä kohderyhmä ja tässä voimme nähdä, että talouskriisi on vaarassa muuttua ihmisoikeuskriisiksi. Näemme, että työllisyysmahdollisuudet vammaisille henkilöille ovat todella rajoitettuja tällä hetkellä. Työpaikkoja vähenee sekä avoimilla työmarkkinoilla että suojatyöpaikoissa työtarjouksia ei enää ole. Ja voimme nähdä, että vammaiset henkilöt, jotka viimeksi liittyivät työmarkkinoille, nyt viimeisenä osallistuvat työelämään, mutta joutuvat ensimmäisenä pihalle. Mitä tulee sitten osallistavaan koulutukseen? Tämä on kaikkein mahtavin, paras väline edistää osallistavaa yhteiskuntaa ja helpottaa avoimille työmarkkinoille pääsyä, niin voimme nähdä, että monissa maissa – on varsin hyviä ohjelmia, jotka auttoivat vammaisia ihmisiä osallistumaan valtakoulutukseen. Nyt tällaiset ohjelmat on lopetettu ja voin antaa tästä moniakin esimerkkejä. Kaikkein surullisin kehitys voidaan nähdä Portugalissa. Siellä oli erittäin hyvä järjestelmä, mutta se sitten on nyt täysin tyssännyt. Mitä tulee sitten riippumattomaan asumiseen, elämiseen, kolmas elämän alue, joka on erittäin tärkeä vammaisille ihmisille, voimme nähdä, että budjetit vähenevät, ihmiset, jotka tarvitsevat avustajaa, ja uudistukset ovat, uudistussuuntamat ovat lopahtaneet, ja samoin laitoshoitosuuntamat ovat vähentyneet. Ja kuten jo sanoin, voimme nähdä aika oudolla tavalla, sellaista kehitystä, innovatiiviset palvelut kärsivät enemmän kuin muut. Miten tämä sitten vaikuttaa kustannuksiin henkilöiden kohdalla, joilla on vamma, vammoja? Palveluita on vähemmän saatavilla, se on selvää, mutta myös niin kuin vihreä, anteeksi, Kreikan ja Ranskan huolikas on, että se osuus, jonka vammaisen pitää itse maksaa palvelusta suhteessa siihen, mitä viranomaiset maksavat, tämä suhde kasvaa kasvamistaan kautta Euroopan ja voimme myös todeta, että epävirallinen hoito, kotihoito, sosiaalinen verkosto henkilön ympärillä joutuu sitten korjaamaan tilannetta. Tämä tarkoittaa sitä, että paineet ovat yhä suurempia, jotka kohdistuvat perheisiin. Tähän liittyy myös sukupuolikysymykset. tähän yleensä tarkoittavat äitiä, puhutaan ihan suoraan. Äidit ovat vaarassa menettää työpaikkansa, koska joutuvat kotihoitajiksi, hoitotehtäviin, on kyse sitten lapsista tai jopa aikuisista, vammaista aikuisista. Ja mielestäni tämä on todella surullista kehitystä ja tämä viekin sitten tähän seuraavaan kalvoon. Voimme nähdä, että johtuen YK äh, vammaisten yleissopimusta, joka tuli voimaan 2008, siirrymme aika huoltavasta lähestymistä, hu- hu- mm, lähestymistavasta, lähestymistavasta, joka perustuu ihmisoikeuksien. Vammaiset ihmiset nähtiin ihmisoikeuksien omaina niin kuin muutkin. Nyt kriisitilanne näyttää kääntäneen prosessin taaksepäin ja näyttää siltä ikään kuin me peruuttaisimme takaisin tähän holhaavaan lähestymistapaan, jossa vammaiset nähdään haavoittuvaisina ja kykenemättöminä. Minä juuri juttelin e, pyörätuolan käyttäjän kanssa, maa, hänen maansa ei ole kovinkaan tärkeä, mutta henkilö oli noin nelikymppinen. Ja hän sanoi, erässä projektikokouksessa pra- Prahassa, että muutama vuosi sitten ihmiset katsoivat minua silmät täynnä sääliä ja se oli surullista. Mutta nyt he sanovat minulle, sinä viet minun verorahani, sinä nautit sosiaalieduista, sinä maksat yhteiskunnalle. Ja tämä kehitys minun mielestäni on kyllä dramaattista ja se no, osoittaa, että tämä talouskriisi todellakin saattaa vaikuttaa pitkällä aikavälillä siihen, miten me yhteiskuntana näemme vammaiset henkilöt ja henkilöt, jotka tarvitsevat yhteiskunnan tukea, jotta pystyisivät elämään ja nauttimaan yhteiskunnasta ja myötävaikuttamaan sen toimintaan niin kuin muutkin. Yhä suurempaa epätasa-arvoa löytyy myös palveluiden saannissa käsittelemme jo hiukan. Me voimme siis nähdä, että epätasa-arvo johtuen tuloista mm, kasvtuu. Mitä enemmän joutuu itse osallistumaan tähän, sen suuremmat tulotkin ovat, kun tarkastellaan tätä kysymystä. Mutta tämän lisäksi voimme nähdä yhä suurempaa epätasa-arvoa eri haavoittuvien ryhmien välillä ja myös ryhmien, vammaisten ryhmien sisällä voimme nähdä, että tietysti, jonka on mentaalisia ongelmia, mielenterveysongelmia, niin sielläkin epätasa-arvo kasvaa. Nyt haluaisin kertoa teille myös usein unohdetusta uusista haavoittuvaista ryhmistä. Ja tämä kyseinen ryhmä oikeastaan yksikössä ovat ne, jotka juuri antavat tukea, hoitavat muita hoitotyöntekijät myös ennen kriisiä jo oli valtavia eroja palkkatasojen välillä hoitosektorilla ja samantyyppisissä työtehtävissä muilla sektorilla jopa 25-30 prosenttiin oli ero tuloissa hoitotyöpaikkojen ja muiden vastaavan tyyppisten työpaikkojen välillä muilla sektoreilla tämä tilanne tästä vaan huononee ja huononee, joten hoitotyöntekijöistä tulee näitä työtä tekeviä eurooppalaisia köyhiä. Ja tähän liittyen vielä mielestäni perhehoitajat, kotihoitajat, epäviralliset hoitajat tulevat yhä haavoittuvaisemmiksi. He ovat vaarassa menettää työpaikkansa, tulonsa ja nyt on vaara siitä, että päädymme he, he päätyvät köyhyyteen, köyhyystilanteeseen. Mitä, tulee sitten, mitä sitten sosiaalista innovaatiosta? Romaniassa, Bulgariassa, Hollannissa, Unkarissa, Ranskassa, Saksassa uusia varsin innovatiivisia hoitomalleja, palvelumalleja kehitettiin kansalaisjärjestöjen toimesta, julkisella sektorilla, muiden toimijoiden eh, tarmosta. Monet näistä innovatiivista palveluista lopettivat, lopettivat kehityksensä johtuen kriisin vaikutuksesta leikkaukset olivat todellinen ongelma näille järjestöille ja tahoille. Ja nyt sitten innovaatioon. Minun täytyy sanoa, että minun sektorillani tunnetaan suurta huolta sosiaalista innovaatiosta, tällaista muotisanasta, koska se on tällainen muotisana. Olen pahoillani, että käytän tätä aika outoa metaforaa, mutta minun sektorillani on jo sellainen tuntemus hiukan, että ensin kananpoika tapetaan ja sitten pyydetään parempia ja enemmän kananmunia. Paljonkin innovaatio tapahtuu ja sitä varsinkin oli tällä sektorilla aikaisemmin, mutta säästötoimet, leikkaukset joissakin tai suurimmassa osassakin jäsenvaltioita ovat rikkoneet tämän suuntauksen ja varsin myönteisen kehityksen, joten meille sosiaalinen innovaatio on tärkeä asia, jolla me valmiit tukemaan – aloitteita komissiosta ja parlamentista tämän suuntaisesti, mutta ei pitäisi puhua vain menojen leikkaamisesta, vaan pääasiassa pitäisi olla puhe palveluiden laadusta, suuremmasta osallistamisesta, ihmisten päätäntävallan lisäämisestä vammaisten tai muiden ryhmien parissa. Ihan viimeiseen kuvaan toivottavasti. Minulla on vielä muutama sekunti aikaa. Onko näin puheenjohtaja? Minulla on vielä hiukan aikaa jäljellä. Kiitoksia. Mitä EU voi tehdä? Mielestäni on erilaisia vaihtoehtoja olemassa. Ensinnäkin on mielestäni ratkaisevan tärkeää, että Euroopan unionin toimielimet ottavat selvästi kantaa siihen, miten kriisi vaikuttaa tällä sektorilla ja miten leikkaukset vaikuttavat sektoriin. Tämä valiokunta voi näin tehdä, komissio, koko parlamentti voi tässä toimia. Yksi tapa saattaisi olla se, että tuetaan päätöslauselmaa, jota Ennil taho on, Ennil on ehdottanut, mutta muitakin vaihtoehtoja kyllä löytyy. Sitten toinen asia, mitä toimijat voivat tehdä, on edistää tällaisia fiksuja leikkauksia, välttää leikkauksia tämän tyyppisissä palveluissa, jotka edistävät aktiivista kansalaisuutta, vievät eteenpäin laitoshoitoa myös ja ihmisten aktivointia. Sosiaaliset investointipaketit, kolmas tapa työstää näitä asioita. Näin, tässä pitäisi erityisesti keskittyä saatavuuteen, palveluiden saantiin, olemassaoloon. Pitäisi helpottaa innovaatiota, ruohonjuuritasolla, aivan erityisesti ruohonjuuritasolla, koska miksi, so- miksi sosiaalipalvelut ovat niin erilaisia kuin yritysmaailman toiminta, se, tämä liittyy läheisesti yhteiskuntaan ja se on hy- hyvä merkki kunnollista sosiaalista järjestelmästä ja tukijärjestelmästä. Sitten viidentenä intervention muoto toimielinten pitäisi vapauttaa tämän sektorin työpaikan luotimahdollisuuteen, niin tämä on valtava potentiaali. Juuri tällä hetkellä me emme voi löytää nuoret, jotka haluavat tehdä työtä tällä sektorilla johtuen huonoista työoloista. Sektorin houkuttelevuus on todellinen ongelma ja ja työmarkkinaosapuolten käymä vuoropuhelu on myös ongelma. Parlamentti varmasti tietää, että sosiaalista vuoropuhelua käydään ja on esimerkiksi kampanjan kohdalla, mutta sellaista ei kuitenkaan ole sosiaalisella sektorilla, joka työllistää tuhat kertaa enemmän työntekijöitä, joten tähän liittyy ongelma ja Euroopan unionin toimielimpien pitäisi auttaa sektoria kehittämään sosiaalisen vuoropuhelun välineitä. Ja vielä lopuksi yksi tärkeä asia. Pitäisi käyttää tutkimusta ja muita välineitä hyväksi ja EU-toimielimen pitäisi auttaa meitä tutkimuspohjaisen innovaation kehittämisessä. Toivottavasti nyt tästä osa puheenvuorosta oli hyötyä tähän keskusteluun ja toivottavasti parlamentti myös aikoo jatkossa taistella kielteisiä kriisin vaikutuksia vastaan. Kiitos. Niin varmasti se ei ole se, että annatte tämän todistuksen tavallaan, niin täm, t- tässä tulee asioita, jotka ovat tärkeitä t- tälle valiokunnalle ja olemme valmiita painostamaan myös komissiota tämän suuntaisesti. Vi- viimeinen vieras, herra Goodwin, pääsihteeri Eurocare-järjestöstä, olkaa hyvä. Thank you very much. And... Kiitoksia oikein paljon. Me olemme iloisia, että saimme tulla tänne vieraaksenne. Niin olen samaa mieltä kollegoitteni kanssa siitä, että niin siis en lähde toistamaan sitä, mitä he sanovat, olen heidän kanssaan samaa mieltä. Me siis edustamme omaishoitajia, jotka tarjoavat melkoisia tärkeitä terveyspalveluja pitkäaikaissairaille ja vammaisille, jotka asuvat kotona. Ja me arvioimme, että tämän tyyppinen hoitotyö, josta omaishoitajat vastaavat, niin on 80 prosenttia kaikista hoitotyöstä EU-ssa, kun katsotaan terveyskeskustoimintaa, sairaalatoimintaa, kodinhoitotoimintaa, niin omaishoitajat hoitavat tämän suurimman työtaakan. Irlannissa me olemme arvioineet, että tämän työn vuosittainen arvo on noin 4 miljardia, yhdistyneessä kuningaskunnassa 119 miljardia euroa per vuosi, joten tämä on melkoinen panos. Eli terveys- ja sosiaalipalvelujärjestelmä romautuisi, jos omaishoitajia ei olisi olemassa, joten on erittäin tärkeää talouden kannalta ja talous- ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kannalta. Ja monet omaishoitajat tekevät myöskin palkkatyötä, joten kaiken lisäksi, joten olisi huonoa, jos tämän omaishoidon mm, viikoittaisen työmäärän lisääntymisen myötä nämä työntekijät eivät voisi olla varsinaisessa palkkatyössä enää mukana. Eli tämä työ vaikuttaa sekä hoidettaviin, hoitajiin itsensä, työnantajiin ja niin poispäin, joten meidän täytyy katsoa, että miten voitaisiin laitoshoitoa tarjota, mikäli omaishoitaja ei siihen enää kykene. Ja työssä käyvät omaishoitajat ovat havainneet, että palkkatyön ja omaishoidon välillä on olemassa ristiriitoja, koska riittävää tukiverkostoa ei ole. Ja me tiedämme, että monet omaishoitajat joutuvat matkustamaan jopa rajat yrittävästi, joten meidän täytyy katsoa tätä työllisyysnäkökulmasta katsottuna sekä omaishoitajan että palveluntarjoajien puolelta. 25 prosenttia omaishoitajat ovat myöskin palkkatyössä ja me olemme havainneet, että tämä tarkoittaa sitä, että 80 viik- viikkotyötuntia he tekevät työtä, jotkut jopa ympäri vuorokauden. Heillä näillä hoidettavilla on esimerkiksi nukkumisongelmia tai muita henkisiä ongelmia ja näinkin voidaan sanoa, että kyse on hyvin monimutkikasta asiasta ja täällä on viitattu myöskin sukupuoliulottuvuuteen ja todettakoon sen verran, että kun hoidon määrä kasvaa ja aika pitenee, niin myöskin naisten omaishoitajien määrä kasvaa. Naiset yrittävät todellakin tarjota kotona tätä tarvittavaa hoitopalvelua ilman riittävää tukea. Eli tähän meidän tulisi panostaa. Ja sitten mitä tulee laitoshoidosta, siirtymisestä omaishoitoon ja kodinhoitoon, niin se vaikuttaa tietenkin omaishoitajien asemaan. Ja otettakoon esille muutama esimerkki. Meidän terveyskeskusjärjestelmässämme ollaan paraikaa kehittämässä näitä järjestelmiä. Se on sinänsä hyvä asia, ihmisiä ei siirretä sairaaloihin ja siirretä sairaalasta toiseen, vaan he ovat lyhyemmän aikaa terveyskeskushoidossa ja näin olemme pääset eteenpäin ja omaishoitajat hoitavat sitten tämän terveyskeskushoidon ulkopuolelle jäävät työt. Eli ennen terveyskeskuksen siirtymistä ja sen jälkeiset hoito, hoitotyöstä vastaavat omaishoitajat. Ja sitten kun katsotaan toimintaa niin heidän pitää saada kuluttajille tarjottua vuodepaikkoja, joten heille tarjotaan sitten hoitokotien paikkoja. Ja se taas tarkoittaa sitä, että omaishoitaja – joka tarvitsee tukea esimerkiksi hengähdystaukoa, niin hän jää tässä sairaaloiden jonon taakse, vaikkakin omaishoitajan hoidettava henkilö on se, joka tästä kärsii eniten. Varsinkin jos on arvioitu, että omaishoitaja ei pysty tarjoamaan tätä ammattimaista apua. Eli loppujen lopuksi omaishoitajat kärsivät tilanteesta heitä käytetään hyväksi. Ja kun katsotaan kodin hoitokoteja ja niiden toimintaa, niin he ovat keskittyneet näihin hankalimpiin tapauksiin, ja se taas tarkoittaa sitä, että he eivät voi tarjota tällaisille niin sanotulle vähäpätöisimmille tapauksille vuodepaikkoja. Ja on tietenkin selvää, että pienemmillä resursseilla pyörivät hoitokodet joutuvat katsomaan, missä säästävät ja he eivät sitten halua ottaa vaikeampia tapauksia hoidettavaksi, koska he tietävät, että he tarvitsevat erikoispalvelua. Mutta ilmeisesti kukaan ei ole huolissaan siitä, että omaishoitajat ovat jo joutuneet hoitamaan nämä erikoishoitopalvelut. Eli tämä erikoishoito siirtyy tuosta vain omaishoitajien vastuulle. Ja sitten, mikä on hyvä asia, on se, että teknologiaa käytetään enenevässä määrin hyväksi, eli että ne, jotka eivät aikaisemmin ole voineet elää kotona, niin voivat näin tehdä jatkossa. Ja näin he voivat ehkä käyttää terveyskeskuspalveluja tarvittaessa hyväksi, eivätkä sairaalapalveluja. Se on ihan hyvä asia ainakin potilaan näkökulmasta ja omaishoitajan näkökulmasta katsottuna, mikäli he saavat vain riittävää koulutusta ja tuki toimia käyttöönsä. Mutta on valitettavaa, että kun talous hallitsee tässäkin suhteessa, niin omaishoitaja verkosto on se, joka joutuu sitten kärsimään näistä julkisen sektorin leikkauksista. Sitten haluaisin ottaa esille seuraavan asian. Omaishoitajien työtehtävä muuttuu yhä hankalammaksi. Ensinnäkin lääkintä toimet ovat aika lailla monimutkikkaat ja omaishoitaja joutuu senkin hoitamaan ja erityisesti kun katsotaan tämä teknologinen haaste ja lääkintätoimenpiteet, dialyysi, nenämahalletkun kautta ja niin poispäin, omaishoitajat joutuvat pärjäämään ilman sen kummempaa tukea tai vähäistäkään koulutusta ja tässä on ongelmana se, että omaishoitaja joutuu vastaamaan tilanteeseen Eli Jopa on ajettu sellaisen tilanteeseen, että rullatuolissa oleva omaishoitaja hoitaa sitten vuodepotilaana olevaa äitiä, joten eh, hoito järjestöt eivät voineet auttaa tällaisessa tilanteessa ja siksi tämä omaishoitaja joutui turvautumaan omaan sosiaaliseen verkostoonsa tue, hoidon takaamiseksi. Hän, vaikka on itsekin vaikeasti vammainen, niin on joutunut sitten toimimaan omaishoitajana, joten tähän tilanteeseen olisi pitänyt puuttua aikaisemmin. Ja tämä tapahtui jo ennen, siis tapahtui jo ennen ö, kriisiä. Omaishoitajat ovat havainneet, että heitä ei juurikaan noteerata. Usein hallitukset sanovat, että varo, käytettävissä olevia varoja leikataan. Ja tämä tarkoittaa taas sitä, että hoitopalvelut ovat viiden tunnin mittaisia, mutta nyt leikkausten takia tästä tukiajasta on leikattu kaksi tuntia. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että omaishoitajat tai perheet joutuvat hakemaan tukea muualta. Eli tämä on ikään kuin noidan kehä ja tässä ei todellakaan katsota tulevaisuuteen, mitä pitäisi tehdä. Tämä romuttaa koko järjestelmän ja tässä vain ö, aiheutetaan enemmän ö, vaivaa omaishoitajille ja se taas tarkoittaa lisää stressiä itse omaishoitajille. Lisäksi tukien suuruutta on leikattu, samoin kuin rahaa, virtoja, jotka on korva merkitty esimerkiksi kodin muuttamiseksi sellaiseksi, että hoidettava pystyy kotonaan asumaan. Kriteereitä on tiukennettu, jotta hoitokelpoisiksi ei voida luokitella enää niin monia kuin aikaisemmin. henkilöt, jotka ovat saaneet tukea esimerkiksi reseptilääkkeitä varten, niin ovat havainneet, että näitäkin etuuksia on leikattu. Ja kansallisella ja alueellisella ja paikallisella tasolla on olemassa suuria eroavaisuuksia henkilöt, ovat, eh, henkilöt on kotiutettu sairaalasta ja ovat tietenkin riippuvaisia avusta, mutta joutuvat kotiin omaishoitajan hoidettavaksi ja tämä maalikko joutuu yksi, yksi kaksi hoitamaan tämän vaativan hoitotyön. Ja kun rahat loppuvat jo vuoden puolessa välissä, niin omaishoitajat vain joutuvat elämään siinä toivossa, että seuraavana vuonna raha olisi edes jonkin verran käytettävissä. Tämä on tietenkin kauhea, jos muistetaan, että että periaatteessa resursseja on laitoshoidon puolella käytettävissä. ja laitoshoidon henkilöstö ei joudu sitten ikään kuin henkilökohtaisesti kokea, kokemaan tämän äh, budjettileikkausongelman, vaan siitä joutuvat kärsimään omaishoitajat. Eli nämä leikkaukset johtavat siihen, että joudutaan arvioimaan uudemman kerran sitä, että kenelle maksetaan ja kuinka paljon. Ja joskus käy jopa niin, että takti, taktikointisyistä maksuja ei suoriteta ja ihmiset, omaishoitajat käytännössä joutuvat sitten hakemaan valitusteita käyttäen näitä heille kuluvia rahoja. Tässä tähän saattaa tuhrautua jopa vuoden päivät. Ja me olemme... Voisitteko uh, pikkuhiljaa päätellä alustustanne? Eli voi olla, myöskin sellainen tilanne, että ihan perustavaa laatua olevista perushoitovälineistä eh, on pulaa, kuten esimerkiksi eh, inkontinenssisuojista. Joten mm, herää kysymys, mitä voisimme tehdä? puhua lyhyesti, koska olemme jo ylittämässä kohta aikamme? I just have two or three quick points to make. Ihan lyhyesti pari kolme huomiota. Eli tietoja ei ole hirveästi käytettävissä. Jos haluatte tutkimustoimintaa yksinkertaistaa, Eurostat voisi kerätä näitä tietoja. Joissakin valtioissa tiedustellaan ja tutkitaan juuri omaishoitajien roolia ja toiminnan laajuutta. Siitä on hyötyä, mutta tätä, toimintaa ei, tai tätä tutkimustoimintaa ei toteuteta valitettavasti kovinkaan monissa valtioissa. Eli tämä niin sanottu siiloefekti, sen käyttö olisi erittäin tärkeä. Sitä tulisi käyttää. Ja toimivan politiikan edellytyksenä on se, että luotaisiin kansallisella tasolla strategioita omaishoitajatoiminnan tukemiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia myös kaikille neljälle vieraille. Tämä oli erittäin tärkeä asia. Nyt annan puheenvuoron Aleksandra Serkasille, joka sitä pyysi. Ja sitten puhujalistaa. Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että kuuntelin teitä hyvin huolestuneena esititte argumentteja mallasitte näkyväksi nämä meidän painejaisemme, kuinka tuhotaan keskeiset osat yhteiseloa Euroopan nimissä. Haluaisin esittää yhten huomion, kommentin ja esittää vielä pari kysymystäkin. Ensimmäinen huomio tulee omasta kokemuksestani. Espanja on sellainen paikka, jossa kyllä nähdään ei niinkään kriisin vaikutuksen, vaan se, kuinka kriisiä hallinnoidaan poliittisia päätöksiä tehdään ja ne sitten heijastuvat ihmisiin, mutta toki päätöksiä voitaisiin tehdä toisellakin tavalla. Nyt tehdään täysin mielivaltaisia päätöksiä. Esimerkiksi poistettiin sairaskuljetukset dialyysipotilailta. Eihän näin ratkaista valtavia valtion velkaongelmia. Kriisi on pelkkä tekosyy tiettyjen päätösten tekemiseksi, kuten myös tiettyjen julkispalvelujen yksityistäminen. Tämä on minun havaintoni. Espanjassa olemme nyt seuraamassa paitsi surkea julkisen talouden hoitamista, myös koko järjestön murentamista ja purkamista. Nyt tarkoitus oli että kansalaiset voidaan hoitaa ja he voivat saada lääkkeitä, mutta ainoastaan, nyt on tilanne se, että ainoastaan ne, joilla on rahaa tai joilla on vakuutus, voivat saada hoitoa. Eh, nyt meillä on tällainen yhteismaksu, joka on vain yksi euro kansalaiselta, mutta, mutta nyt on henkilöitä, joilla on niin huono tilanne, että eurokin lääkkeestä on liikaa ja he jättävät lääkkeet ostamatta. Nämä ovat poliittisia päätöksiä, joilla halutaan tuhota järjestelmän rakenne, joka aikaisemmin oli kyse oikeuksista ja nyt on tästä kaikesta tullut pelkkää kauppatavaraa. Lääkkeet ovat muuttuneet kauppatavaraksi eivätkä oikeudeksi. Kun kriisi on ohi, niin jos nämä barbaarit jatkavat samalla tiellä, niin ongelma tulee jatkumaan, koska koko järjestelmä on tuhottu. Eivät nämä ollut mitään suhteellis- suhdenteita koskevia toimia, vaan rakenteellisia toimia, joilla halutaan, haluttiin purkaa hyvinvointivaltio. Millä tavalla tämä sitten heijastuu kansanterveyteen. Eihän tämä mikään äh, ilmainen ja tila, sellainen tilanne ole, mistä ei ole mitään seurauksia, kun sanottu on käytetty ilman hoitoa. Tuberkuloosi alkaa levitä, kroniset taudit jäävät hoitamatta, siitä tulee valtavia kansanterveydellisiä ongelmia. Maahanmuuttajat, joilla ei ole oikeutta terveydenhuoltoon, ja jotka sitten välittävät eteenpäin sairauksia. Millaisia kustannuksia tällä on? mitä kustannuksia kansanterveydelle tulee näistä säästöistä? Ja vielä viimeinen kysymys. Kuinka Kreikassa ja Portugalissa nähdään nämä Euroopan toimet, koska niitähän täältä käsin vain voimistetaan ja kannatetaan komission jäsenet täällä osoittavat suosiotaan, kun tällaisia päätöksiä tehdään. Kuinka tämä nähdään? Espanjassa jo nähdään, että, että lääke että terveydenhuollon ammattilaiset ymmärtävät tilannetta paremmin kuin poliitikot. Tässä ollaan todella tuhoamassa Euroopan rakenteita. Kuinka Euroopan ääni ulottuu teidän järjestöihinne ja teidän ihmisillenne? Um, Murphy, ja sitten kollega President, first of all, just like... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan lämpimästi kiittää neljä puhujamme koska mielestäni antavat varsin eloisan kuvan siitä, miten leikkaukset kautta Euroopan vaikuttavat perusoikeuksiin, terveydenhuoltoon, sosiaaliturvaan, miten eh, palvelut otetaan pois ihmisiltä ja miten erityiset, eh, jotkut erityisryhmät kärsivät tästä niin sanotusti on haavoittuvaiset ryhmät, mutta syy miksi ne ovat, he ovat haavoittuvaisia johtuu siitä, miten yhteiskunta kohtelee heitä. Ei tämä ole mitään sisäsyntyistä näissä ihmisissä. Pari huomiota, kun herra Seltelo puhui, niin tässä minun huomioni kiinnitti se, että puhu, puhuitte ihmisten oikeuksista, vammaisten ihmisten oikeuksista esimerkiksi terveydenhoitoon, suoriin tukiin, avustukseen työpaikalla ja jokainen näistä yksittäin on varsin tärkeä asia, niitä pitää puolustaa, mutta vieläkin ratkaisevampi kysymys, johon hän tutui pyrkivän, että jotakin merkittävämpääkin tapahtuu tällä hetkellä, jos kysyn vain siitä, että määrällisesti tehdään erilaisia leikkauksia, vaan tämä aiheuttaa myös laadullisia muutoksia ja nyt näyttää siltä, että tämä on tällainen vastareformi, miten tulee näiden vammaisten ihmisten hoitoon ja kohteluun. Me olimme siirtymässä vammaisuudessa sosiaaliseen malliin. Nyt tuntuu, että menemme taaksepäin kriisin takia tällaiseen medik- lää- lääkinnälliseen malliin, johon liittyy monenlaisia ongelmia, laitoshoitoja ja niin edelleen. Ja tämä on mielestäni varsin vakava suunta, sitä pitäisi vastustaa. Sitten toinen huomio minun mielestäni on oikein sanoa, että nämä ihmisryhmät ovat joutuneet uhreiksi, mutta pitäisi myös tunnustaa tämän asian toinen puoli. Nimittäin monissa eri maissa Euroopassa nämä kaikkein haavoittuvaisimmat ryhmät ovat tiukasti ryhtyneet toimiin säästöjä vastaan Irlannissa. Vanhemmat ihmiset ovat olleet näitä, samoin vammaiset, vammaiset ovat lähteneet liikkeelle aivan erityisesti jotenkin kaikkein suurimpia leikkaushyökkäyksiä vastaan, ja heillä on oma roolinsa, kun on kehitetty laajempaa kansanliikettä leikkauksia vastaan minä en usko, että saamme oikeutta Euroopan komissiolta tai suoraan ottaen parlamentin enemmistöltäkään. Uskon, että haavoittuvisten ihmisryhmien täytyy tukeutua omaan vahvuuteensa yhdessä muiden kanssa Euroopassa, sitoutua omiin asioihinsa ja myös varmistaa, että nämä asiat liittyvät AY-liikkeen toimintaan kokonaisuudessaan Eli niin se tulee olennainen osa näitä laajempia taistoja. Näin voidaan kehittää Euroopan laajuista vastustusta. Tämä on paras tapa puolustaa aikaisemmin voitettuja oikeuksia ja parantaa tilannetta. Kiitoksia. Thank you um, and... Kiitoksia. Parlamentissa me kiitämme aina vieraitamme, näin on totuttu tekemään, mutta nyt todellakin haluan kiittää teitä läsnäolostanne. Olin todellakin vaikuttunut näistä alustuksistanne. Erityisen vaikuttunut olin siitä, että te ette vain puhuneet itse asiasta, vaan esititte myöskin ehdotuksia. Se on aina meidän näkökulmastamme katsottuna arvokasta tietoa. Joten jos teidän alustuksistanne olisi jotain mustaa valkoisella tarjolla, niin olisin kiitollinen. Tein tietenkin muistinpanoa, mutta en kaikesta. Olen kollegani Paul Murphyn kanssa samaa mieltä siitä, en välttämättä kaikesta, hän ei välttämättä usko, että te saisitte parlamentilta tai komissiolta riittävästi tukea. Tietenkin me voimme tehdä jotain. Te viittasitte tiettyihin asioihin, kuten palkkatasoon ja sosiaalisen vuoropuhelun hoiva-alalla. Se on yksi asia, johon me voimme osaltamme vaikuttaa. Te viittasitte moniin asioihin, joihin me emme voi vaikuttaa, mutta joihinkin meillä on kuitenkin vaikutusvaltaa. Pari kysymystä ihan lyhyesti Totesitte, että Kreikassa ei ole yleistä oikeutta perusterveydenhuoltoon, mutta olen lukenut tästä ilmiöstä, joten kysyisin, että miten ihmiset selviytyvät? Miten se on mahdollista? Ranskalainen kollega me viittasi näihin yleisluontoisiin terveyspalveluihin, jotka on otettu käyttöön. Onko se auttanut, onko se te- saanut aikaiseksi varsinaista muutosta? Ja belgialainen kollega niin kuin äh, Paul totesi, niin on mielenkiintoista kuulla, miten ihmiset, ihmisten asenne on muuttunut. Se tietenkin ottaa oman aikansa, mutta hyvinkin nopeasti asenne on muuttumassa näinä aikoina ja varsinkin jos huomioidaan tämä nopea, nopean toiminnan tarve ja sitten tämä sosiaalinen vuoropuhelu hoiva-alalla, se on ihan hyvä asia, jonka viittasitte sitten Eurocares-järjestön edustaja. Te sanoitte, että omaishoitajat vastaavat suurimmasta työstä ja työtaakasta. Ehkäpä me voisimme esittää jäsenvaltioille jotain ehdotuksia omaishoitajastrategiaan liittyen, joten vielä kerran oikein paljon kiitoksia näistä alustuksistanne ja asiakirjoista, jotka saamme käyttöömme. Kiitoksia. I just want... Peut-être qu'on devra finir en anglais, donc on va... on a encore 10 minutes. Meillä on vielä 15, 10-15 minuuttia aikaa. Haluaisin, että Legrand voisi miettiä sitä, mitä Ranskassa on tehty ja kuinka se voitaisiin Euroopan tasolle tuoda. Minusta on hyvin tärkeää, että aivan strategian alusta asti olemme puuttuneet tähän asian köyhyyden näkökulmasta Ai, en pysty puhumaan. Pahoittelen. Rova Haakin. No, Jean Lambert. Jean Lambert. Thank you, and I, I think... I, I... Kiitoksia. Niin, olen kyllä samalta niiden kanssa, jotka sanoivat, että meillä on ollut erittäin hyviä puheenvuoroja tänään. Erittäin konkreettista puhetta on käynyt ilmi, mitä oikein tapahtuu eri maissa ja mitä keinoja eteenpäin olisi Yksi asia, mikä minun kanssa on, on usein otettu esille, että kyse ei ole vain lääkkeistä ja vaan yhteisraho- ja yhteisrahoituskustannuksista, vaan joskus myös puhutaan itse lääkkeidenkin kustannuhinnoista. Ne, on to- ne koetaan erittäin kalliina joskus ja tätä asiaa pitäisi tarkastella, vaikka en ole varma, että kuuluuko tämä meidän valiokuntaamme sitten myös, oletteko te sitä mieltä, että mitä tulee vapaaehtoissektoriin, niin on tultu ihan vaikeammaksi vapaaehtoissektorille olla kriittinen sen suhteen, mitä tapahtuu, koska hekin ovat niin paljon mukana auttamassa ihmisiä ja vaikuttamassa heidän välittömiin <coughs> tarpeisiinsa. Kiitos. Kiitoksia. Annan puheenvuoron vielä uudestaan kutsuvieraille samassa järjestyksessä. Nikitas Kanakis, pyydän teiltä vastauksia, jotka eivät ylitä muutamaa minuuttia. Kiitoksia. Anna ime απολύτως συγκεκριμένος. No niin, yritän puhumaan konkreettisesti ja täsmällisesti. Ensinnäkin, mitä tulee tähän tärkeään kysymykseeni uusista taudeista. Euroopassa alamme nähdä tauteja, jotka olivat jo kadonneet. Syfilis ja tuberkuloosi syfilis on tauti, jota pidettiin köyhien taika, tautina, mutta nämäkin taudit ovat vain metsä, joka pidetään puut henkilöt, jotka toivat tautien välittäjänä, joutuvat leimattuiksi Televisiossa nähtiin ne henkilöt, jotka kärsivät AIDSista ja heitä suutut, syytettiin prostituutiosta. Ja unohdamme leimaamisellamme, että tuberkuloosiin saanut henkilö voi olla myös tartuttava. Eihän kansanterveys voi liittyä hallinnollisiin oikeuksiin. vaikeudeksi tulee hengessä selviäminen. Ihmiset, jotka eivät ota lääkkeitä, joilla ei ole mahdollisuutta kunnon ruokaan, riskeeraavat henkensä. Rokotukset ovat myös tärkeä asia. Ne sitten henkilöt, jotka Euroopassa saivat tuhkarokon, eivät olleet rokotettuja. Jos olisi todellinen rokotuskampanja pidetty, niin olisimme voineet välttää tuhkarokon ilmestyminen ja kustannukset. Lyhyesti vielä jokapäiväistä elämästä Kreikasta. Kreikassa Osa väestöstä on nyt todella vaikeuksissa. Joka päivä on vaikea selviytyä. Joka päivä tuhat kotitaloutta ja ilman sähköä. Kansallinen sähkölaitos katkaisee sähköt joka päivä tuhannelta kotitaloudelta. Ja sitten soppajonosta ja ruokajakaloista haetaan elintarvikkeita. Itse sinänsä ole ongelma, mutta tämä on epäoikeudenmukaisuuden tunteen leviäminen on erittäin vaarallista ja antieurooppalainen tunne nousee. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että nämä säästötoimet, joita toki tarvitaan Kreikan kaltoisissa maissa, niin niillä, niitä ei olisi kohdistettava ainoastaan kaikkien köyhempien ja kaikkien epävarmassa tilannessa oleviin ja niihin, joilla on kaikkein suurimmat tarpeet terveydenhoitojärjestelmästä. Haluamme teidän, tarvitsemme teidän tukeanne, koska sillä on merkitystä hallituksille. Emme voi rakentaa yhteistä solidaarisuuteen perustavaa Eurooppaan silloin, kun kaikkein köyhimmät ja heikoimmat äh, joutuvat äh, unohdettujen asemaan. Ei voida unohtaa heidän oikeuksiaan. Merci. Euh, quatre points complément. Kiitoksia. Muutama asia vielä tähän vastauksena. Minä kuulun hallitusten asiantuntijaverkostoon, jotka tekevät työtä komissiolle näissä asioissa ja olemme toimittaneet paljon asiakirjoja ja tehneet työtä osallisuudesta ja köyhyydestä ja palveluista, työllisyyskriisistä. Ja kriisistä mutta me, melkein koskaan ei ole tehty työtä terveydenhuollon alalla. Vaikuttaa siltä, että tämä työ vaiku- siihen yllyttäisi ja kannustaisi ja uskon, että tarvitaan kunnollisempaa seurantaa kuin mitä nyt tehdään koskien sitä, kuinka kriisi vaikuttaa terveydenhuoltojärjestelmiin. Tätä asiaa ei ole työstetty riittävästi, sitä pitäisi työstää Toki tätä kahdenvälisesti hoidetaan, mutta se ei ole kokonaisuutena käsitelty kunnolla. Tämä liittyy myös Eurostatin tieteen keräämiseen. Minusta meiltä puuttuu tiettyjä tietoja ja pitäisi siihen suuntaan kyllä pyrkiä voimakkaammin. Sitten toinen huomio, viittasitte täällä rokotuksiin ja tiettyihin seikkoihin. Luulen, että olisi hyvä pohtia tällaista perushoitopakettia, johon ei voitaisi puuttua. Täällä puhuttiin rokotuksista ja muista asioista. Aivan kun puhumme vähimmäistasoista sosiaalisesti, niin meidän pitäisi pohtia, minkälaisia vähimmäistasoja terveydenhuollossa olisi, aivan kuin asuntopuolellakin niin että Euroopan unionissa ei voitaisi mennä tietyn kynnyksen alle mennä Tähän kuuluu rokotukset, mutta kyllä siihen kuuluu muutakin. Kyllä tätä asiaa pitäisi työstää. Sitten kolmas työsarka koskee ulkomaalaista väestön osaa. Ranskassa on hoidettu ulkomaalaisia joskus tyydyttävällä tavalla, mutta heti kun kyseessä ovat laittomat maahanmuuttajat, niin suoriudumme hyvin huonosti. Myös viime aikojen uudistuksissa ei ole juuri päästy eteenpäin jonkinlaisia tavoitteita yhteisön tasolla pitäisi olla näiden maahanmuuttajaväestön hoitamisten kanssa tehdä niitä. Meillä oli suurin piirtein samankaltaiset tilanteet. Viittasitte myös yleiskattavan sairausvakuutuksen. Se oli Ranskassa hyvä väline ja sen avulla ne henkilöt, jotka olivat sosiaaliturvajärjestelmän ulkopuolelle, saivat kuitenkin hoitoa. Toki ollaan vielä kaukana täydellisesti. Minusta kuitenkin tuntuu, että tämä on yksi niistä asioista, joista voitaisiin vaihtaa tietoja. On olemassa tällainen vertai- valiovertailuväline, ja sitä voitaisiin hyvin hyödyntää niin, että voisimme jakaa tiettyjä tietoja tältä alalta. Uskon, että on otettu askeleita eteenpäin. Toki voidaan vielä sitä parantaa, mutta näin voitaisiin estää se, ettei, ettei kriisi olisi katastrofi heikoimmille henkilöille Ranskassa. Kiitoksia tästä lyhyestä puheenvuorosta. Sitten Luc Zelderdo. Merci beaucoup. Uh, just... Kiitoksia. Ihan muutama lyhyt huomio ensinnä. Meillä on kunnon tekstikin valmiina ehdotuksina, jos kiinnostaa sitten toiseksi on tällainen vastareformi tavallaan meneillään joissakin maissa, joissakin toimielimissä pyritään mene, palaamaan vanhan lääke, lääkinnalliseen malliin, kun puhutaan vammaisista ja muista yhteiskunnan ryhmistä. Luulimme, että olimme päässeet siihen pisteeseen, jo, jolloin voisimme perustaa toimintamme ihmisoikeuksiin. Tämä lähestymistapa näyttää nyt olevan uhan alla. YK yleissopimus aset, aiheutti uuden suhtautuminen vammaisuuteen. Tämä ei ole ihmisten ongelma, vaan johtuu äh, haitoista, joita ihmisessä saattaa olla ja minkälaisia esteitä yhteiskunta luo. Tämä synnyttää tavallaan vammaisuutta. Ilman näitä, semmoisia ei pysty lukemaan tekstejä, niin Tätä meidän pitäisi mielestäni niin tarkastella eikä palata tällaiseen oletusarvomalliin, että ei annetakaan ihmisille itselleen päätösvaltaa. Tämä suunta jatkuu. Jos ei sitten investoida sosiaalisektoriin, terveyssektoriin, mitä se sitten maksaa? Todella relevantti kysymys ja tärkeä kysymys mielestäni. Se, että ei investoida tämän tyyppisiin palveluihin, tarkoittaa suurempaa työttömyyttä, enemmän ihmisiä pitkäaikaistuen tarpeessa sairaslomalla ja niin edelleen sen sijaan, että olisivat aktiivisia kansalaisia ja vaikuttaisivat yhteiskuntaan, muun muassa veronmaksajana. Voidaan antaa esimerkin siitä, miten tämä on mahdollista keski-eurooppalaisessa maassa. Tukityössä lopetettiin, ja kun katsotaan tämän, näitä kustannuksia ja kun palat, suhde oli 1,16, osa 16 jokaisen eh, investoinnin eurokohdalla. Tuotto oli 16 euroa, kun ihmiset viet, otettiin pois tuen varasta elämisestä. Heistä tuli aktiivisia veronmaksajia, mutta tämä palvelu romutettiin. Miksi tällaisia palveluita leikataan? Tämä on perustamaton kysymys minun mielestäni ja olen kyllä samana teidän kanssanne. Yhteiskunnassa on sellaisia voimia, jotka ottavat vakavissaan tämän sloganin, älä koskaan tuhlaa hyvää kriisiä, ehkä heillä on muita tarkoitusperiä kuin vain kriisin selvittäminen. Sitten viimeinen kohta, tosiaankin EU-tasolla voidaan paljonkin tehdä. Mainitsinkin jo vapautettaisiin tämän sektorin työpaikkojen luontipotentiaaliin näin. Tästä sektorista tulee osa ratkaisua eikä osa ongelmaa kriisissä kehitetään sellaista vuoropuhelua ja siihen liittyvää välineitä, otetaan sektoria tässä toiminnassa, on mielestäni todellakin sellainen asia, jossa EU voisi auttaa tämä parlamentti. Voisi myös katsoa juridisia kysymyksiä liittyen rakennerahastoihin, uusiin rakennerahastoihin. Niiden pitäisi edistää palveluita, tukijärjestelmiä, jotka antavat ihmisille enemmän päätösvaltaa ja toimintamahdollisuuksia sen sijaan, että niitä käytettäisiinkin laitostuttamaan ihmisiä, eristämään ihmisiä muusta yhteiskunnasta. Sosiaalisten investointien paketti pitäisi ottaa kunnolla huomioon ja tätä kautta pitäisi käsitellä tukijärjestelmien maksukykyä muun muassa. Ja ihmisoikeudet, ihmisoikeuksiin pitäisi perustaa toiminta EU-tasolla. Tämä pitäisi voida taata ja varmistaa parlamentinkin toimesta. Kiitos. Merci beaucoup. Uh, our last speaker will be... Kiitoksia. Viimeinen puhujamme Frank Goodwin. Kiitoksia. Haluaisin korostaa tätä viimeisintä asiaa, mitä tulee vaikea vammaisten auttamiseen, niin sen suhteen on kyllä tukia leikattu ja kyse on ihmisarvon heikkenemisestä – ja täällä on puhuttu myöskin rasismista ja henkilöistä, jotka ovat muuttaneet uh, rajojen toiselta puolelta ja ovat joutuneet kärsivän tilanteesta, joten Euroopan unionin pitäisi keskittyä siihen, että perusihmisoikeuksia kunnioitetaan riippumatta siitä, mistä ihmiset ovat kotoisin, mitkä ovat ne taustat. Se olisi tärkeä panos. Noin 80 prosenttia omasta budjetista tulee julkisen sektorin palvelutarjoajilta. Me emme näe missään nimessä sellaista tilannetta, että meidän roolia oltaisiin heikentämässä. Meidän järjestömme joutui leikkaamaan budjettia viimeisen kolmen vuoden ajan vuosittain viidellä prosentilla – Joten mielestäni olisi tärkeää, että meidän neuvoa antava rooli ja muidenkin toimijoiden rooli olisi juurrutettu järjestelmään, koska se on erittäin tärkeää juuri näinä vaikeina aikoina. Kiitoksia. Very, very much to all of you. Kiitoksia teille kaikille ja kiitoksia myös tulkeille, jotka olivat kanssamme loppuun asti. Tämä oli pitkä päivä teillekin. Tiedän, että esittelijä tekee tästä vielä ehdotuksen. 20. helmikuuta mennessä mietintö luonnossa olisi tulossa ja otamme huomioon kaiken sen, mitä tänään olemme oppineet ja tietyt avainviestitkin muistamme. Sitten haluaisin mainita yhden asian. Kun katsotaan vain terveysnäkökohtia tässä, niin meidän pitäisi... Tämä on tietenkin sisäinen asia, eikä se ole tämän valiokunnan asia varsinaisesti. Vaan meidän on tehtävä yhteistyötä muiden valiokuntien kanssa niin, että olemme varmoja siitä, että nämä asiat tulevat mukaan niin, että saamme sitten sen tuloksen, johon pyrimme. Kiitoksia kaikille ja tapaamme sitten maanantaina. Next committee meeting on the 20th of February. Thank you.